Good afternoon everyone. Hyvää iltapäivää. Vaikkakaan kovin montaa jäsentä ei ole paikalla, mutta nyt on kuitenkin lähes vartti kello kolmen jälkeen, joten mennään sitten kohtaan seitsemän Euroopan keskuspankin vuosikertomus. Annan heti puheenvuoron esittelijälle Marisa Matiakselle. Olkaa hyvä. Dobrigada. Eu, eu quero, antes de mais, começar uh, uh, por agradecer a colaboração dos, dos colegas dos vários grupos uh, que nos últimos dias. Kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin kiittää kollegoja eri ryhmistä. He ovat olleet yhteyksissä ja meillä on ollut kahden välisiä kokouksia viime päivinä. Olemme saaneet kompromissitarkistusten parissa edistystä aikaan liittyen siihen, missä olemme nyt keskuspankin suhteen lyhyesti sanottuna se, mitä pyrin aikaan saamaan kompromissitarkistuksissa, joista on keskusteltu eräissä tapauksissa, on se, että tarkistelemme ensin ehdotuksia yhdessä ja pyrimme saattamaan ne mahdollisimman lähelle toisiaan. Ja jos suuria erimielisyyksiä ilmenee, pyrin saamaan mahdollista, parasta mahdollista hyötyä – aikaan ja pyydän kollegoja kirjoittamaan uudelleen ehdotuksensa, jotta meillä olisi uusi pohja neuvotteluille ja yhteisymmärrykselle. Olemme seuranneet tällaista strategiaa. Kollegat ovat noin 24 kompromissitarkistusta esittäneet kappaleisiin, jotka alun perin olivat tässä mietintöluonnoksessa. Ja Seitsemän niistä kattaa hyvin laajan osan tätä mietintöä. Kun pidetään kaikki tämä mielessä, pyrin muotoilemaan tekstejä samaan aikaan sellaisen muotoilun, joka miellyttää mahdollisimman monia kollegoja, myöskin niitä, joilla on hyvin erilaisia mielipiteitä liittyen vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen, Ähm, LTO-hun ja muihin asioihin. Pyrimme katsomaan kaikki kysymykset. Tämä on vaikeaa. Pyrimme toimimaan kompromissien pohjalta mahdollisimman pitkälle. Annan nyt yleiskatsauksen, en mene yksityiskohtaisesti eri tarkistuksiin, mutta kerron mikä tilanne on ja pyrin selventämään ja esittelemään tiettyjä ehdotuksia, joita on nyt käsittelyssä ja haluaisin luonnollisesti kuulla, mitä kollegoilla on sanottavana, jotta voisimme saada aikaan tässä neuvottelussa edistystä. Aivan aluksi pyrimme korostamaan vuoden 2011 toimenpano politiikka olemme kontekstissa, jossa kasvu on matalaa, Ähm, taloudellista dynamiikkaa puuttuu, lottomarkkinoilla dynamiikkaa puuttuu, kaikki ovat samaa mieltä. Vähän kasvua, vähän luottoa ja meidän täytyy ryhtyä nyt epätavanomaisiin toimiin. Mainitsen niitä, ne tulevat tässä toisessa osassa. Myöskin minun keskuspankkimietinnössäni ne tulivat esiin. Kasvu on erittäin tärkeää kriisin aikana niin meidän tulisi pyrkiä käsittelemään kasvua ja katsomaan, mitä voisimme saada aikaan. Toinen asia, jota pyrin korostamaan, on ehdollisuus pankeille. Meillä on tätä käsitteleviä ehdotuksia eri kollegoilta yksinkertaisista syystä. Olemme samaa mieltä varmastikin tästä valtioiden suhteelli- ehdollisuus on kyseessä ja tämän tulee koskettaa myöskin pankkeja. Tämä on mielestäni itsestään selvää. Kun tarkastellaan yleiskuvaa, siirrot pankeille, sieltäin pankeille on liittynyt mm, luotot, jotka sitten koskettavat perheitä ja pk-yrityksiä. Tämä on hyvin yksinkertaisesti, ilman ehdollisuutta koko rahapolitiikan te- tehokkuus on uhattuna. Sitten muita asioita. Yksi niistä liittyy tähän ehdollisuuteen ja rahapolitiikan tehokkuuteen suoraan. Pyrimme tarkastelemaan huolia, joita kollegat ovat ilmaisseet, jotka liittyvät epätavan omaisiin toimintatapoihin, tehokkuuteen ja epätoivottuihin seurauksiin. On varmaankin tarpeen korostaa tässä sitä, että meillä voisi olla jonkinlainen politiikka, sekoitus, joka liittyisi äm, raha- ja talouspolitiikkaan ja budjettipolitiikkaan Euroopan unionin tasolla. Tämä on mielestäni yksi niistä nimenomaisista kysymyksistä, joista tämän mietinnön kohdalla tulisi keskustella. Monia tarkistuksia on ehdotettu liittyen vakuuksiin ja ähm, EKPn tilinpäätökseen. Me tarvitsemme enemmän tietoa erityyppisistä varoista ja tarvitsemme tietoa oikealla tasolla – Tarvitsemme enemmän tietoa kaikissa näissä kysymyksissä. Mietinnössä myöskin ja kompromissitarkistuksissa, jotka minä itse olen esittänyt, olen pyrkinyt ilmaisemaan huolia, joita monet kollegat jakavat, siis en vain minä itse, liittyen kasvavaan epätasapainoon luoton tarjonnassa. En tiedä, onko tämä pääomavirran virran kestämättömyydestä johtuvaa tulosta, mutta tämä saattaa uhata euroalueen vakautta. Tämä on siis yksi asia, jonka minä ja kollegat toimme esiin. tarkistukset, jotka koskettavat rahapolitiikan arviointia ja vuoden 2011 tehokkuutta ja sitä, kuinka rahapolitiikka vaikuttaa pankkeihin. Kaikki nämä asiat ovat sellaiset, niin tulee kehittää edelleen. Meidän tulee arvioida rahapolitiikkaa EKPn mandaatin puitteissa – mutta mutta, ja pyrin tekemään itsekin näin, meidän ei tulisi sulkea keskustelusta tai arvioinnista pois sitä, että mainitsemme yleisiä rahapolitiikan päämääriä ja rahapolitiikan tehokkuutta, kun taistellaan inflaatiota vastaan ja myöskin epätasapainoa. Mainitsin tämän. Pyrin tarkastelemaan EKPn roolia sopeutusohjelmissa – kun budjettipoliittisia toimia, jotka ovat rakenteellisia, luonnostellaan ylittämättä EKPn varsinaista mandaattia. Nämä ovat kaikki asioita, jotka tulee säilyttää mielessä keskustelun aikana. Yhteenvetona sillä en aion jatkaa loputtomasti. Ehkä me voimme käyttää toiset puheenvuorokierrokset myöhemmin haluaisin sanoa lopuksi, että monia tarkistuksia ovat monet poliittiset ryhmät esittäneet ja ne menevät moniin suuntiin, mutta yksi asia on yhteistä. Tarvitsemme enemmän tietoa EKPn toimintaan liittyen, ähm, kokouksen pöytäkirjoja ja tämän tyyppisiä päätöksen liittyviä tietoja. Kaikkia näitä tietoja me olemme pyytäneet tarkistuksissa, että voisimme varmistaa, että saamme ne, mutta pyrin säilyttämään mielessä kaikkien tarkistusten hengen, kun laadin tätä mietintöä. Ne ovat hengessä mukana. Meidän täytyy säilyttää mielessämme se, että tulee toimia nopeasti, mutta olisin erittäin valmis kuuntelemaan kollegoiden kommentteja. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Matias. Koska EPPstä ei ole ketään, niin SDn SD-ryhmän edustaja saa puheenvuoron. Tai jos myöhemmin sitten joku EPP-läinen haluaisi, niin hän kyllä saa puheenvuoron. Nyt tässä kuitenkin ensin SD-ryhmästä. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat sitten kun, kun viimeksi keskustelimme Ekonissa, niin Meillä on ollut erittäin hyvä yhteys varjoja, pääesittelijän ja varjoesittelijöihin. Kollega Maris, Mat, Marisa Matias on ollut yhteydessä eri tahoihin ja laatinut kompromisseja. Ja meidän parlamenttimme kannalta tämä on nyt tilaisuus antaa, ottaa kantaa EKPn rahapolitiikkaan ja yleisemminkin makrotaloudellisen politiikan harjoittamisen euroalueella. Muistuttaisin tässä yhteydessä siitä, että Marian Taisenin mietintö, joka osittain myös liittyy tämä, näihin kysymyksiin. Tässä mietinnössä ajatellen erityisesti Troikan harjoittamaa valvontaa. Se sai suuren enemmistön taakseen viime viikolla täysistunnossa. Olen, myös, olen siis luottavainen meidän kykyymme yhdessä saada aikaan laaja enemmistö myös Rova Matiasin mietinnöstä ja varsinkin, koska kompromissiehdotukset, joita esittelijä on laatinut, edustavat huomattavaa hmm, ponnistusta ja tästä voi olla vain tyytyväinen. Haluaisin onnitella häntä niin hänen työmetodeistaan kuin ehdotusten sisällöstä, jotka mielestäni heijastelevat hyvin eri ryhmien läht- lä- lähestymistapoja. Rahapolitiikka on erittäin tasapainoiset tässä ja kieli, jota käytetään, osoittaa tilanteen monimutkaisuutta makrotalouden alalla euroalueella. Mitä tulee ei eh, näihin epäkonventiolisiin välineisiin EKPssä eh, rahoitus arvopaperiohjelma ohjelma ja pitkäaikaiset rahoitusoperaatiot. Tämä että EKP e on pyrkinyt tätä kautta auttamaan vaikeuksissa olevia perinteisiä valtioita. Erittäin tärkeä kysymys tietenkin. Olen sitä mieltä myös, että esittelijän kannat vastaavat myös pitkälti tämän valiokunnan jäsenten mielipiteitä. Nämä ehdotukset eh, heijastelevat myös parlamentin puolustamia kantoja muissa yhteyksissä, erityisesti siitä, että olisi tällainen äh, rakas ajatus, äh, velkojen purkurahasto tai sitten euroalueen kyky toimia äh, budjetin kautta taloudelliselle ja taloudelliselle suhdetta vastaan. Tämä on erittäin kiitettävää tässä. Ja vielä lopuksi, hyvät kollegat, voin vain rohkaista teitä tutkimaan, tutustumaan esittelen ehdotuksiin tuorein Ajatuksin ilman ennakkoajatuksia ja uskon, että tekin tulette olemaan varsin tyytyväinen tähän tulokseen, niin kuin minäkin. Kiitoksia. Very much, uh, Kiitoksia, herra Huan Jok. Seuraavaksi Aldesta herra Tremosa. Muchas gracias, Pablo. Hoy ya que no... Kiitoksia, Pablo, koska tänään sinä johdat täällä, niin puhunkin espanjan kieltä ensimmäistä kertaa. Haluaisin onnitella esittelijää tästä mietinnöstä, koska meillä oli erittäin hyvä kokous viime viikolla Strasburgissa. Saimme näitä kompromisseja, aikaan ja me hiukan pelkäsimme, että ei saataisi tällaista yhteistä pohjaa, jonka pohjalta voitaisiin saada konsensusta aikaan isojen ryhmien välillä. Tämä ei ole mikä tahansa mietintö tässä. Olemme läpikäymässä varsin vaikeita aikoja markkinoilla ja kun olemme keskustelleet EKPn puheenjohtajan, pääjohtajan kanssa, se pääsee aina otsikoihin tällainen keskustelu ja tietenkin ryhmän on ollut hiukan huolissaan, mutta kuitenkin nyt kun olen ensimmäistä kertaa tutustunut näihin kompromisseihin niin henkilökohtaisesti ilman, että tunnen vielä muiden tovereideni kantoja. Olen tyytyväinen itse, koska tässä on todella pyritty integroimaan eri ryhmien tarkistuksia kom- näihin kompromisseihin. Koska ei ole paljonkaan aikaan, käyn nopeasti läpi. Esimerkiksi olemme samaa mieltä kompromissista numero kaksi, neljä, puhun tästä tässä omissa nimissäni, 2, 4, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, kompromissit 20, 21, 22, 24. Muista komprom- kom- muiden kompromissien kohdalla hiukan eh, varauksia on. Voisimme ehkä esittää vaihtoehtoisia tekstimuotoja ainakin, mutta periaatteessa pitkälti jo hyväksymme tämän tähän mennessä esitetyn työn ja myös sitten kun lopuksi tulee vielä uusia ajatuksia tulevista kompromisseista, niin kyllä todellakin huomaa, että on pyritty ottamaan huomioon muiden ryhmien muutosesitykset ja erityisesti liberaalinen, erityisesti mitä tulee LTRO-operaatioihin tai Target 2, avoimuuteen ja meidän kannaltamme katsottuna Toivottavasti voimme vielä järjestää uusia kokouksia, jotta voimme saada sellaisen mietinnön, jonka kaikki voivat hyväksyä. Tietysti monista tarkistuksista tullaan äänestämään ja joka, sit, joka haluaa pitää omistaan kiinni, mutta toistan vielä, tämä ei ole mikä tahansa mietintö, niin kuin sanoin, ja Euroopan parlamentissa ei ole hyvä, jos emme <coughs> anteeksi, yhdessä pysty esittämään konsensushenkeä eri ryhmien välillä. Ja vielä lopuksi sanoisin, että on joitakin tällaisia ehdottomia rajalinjoja meidän ryhmällemme liberaaleille. Esimerkiksi meistä tällainen linja olisi EKPn itsenäisyys. Ei sitä voida panna epäilyksen alaiseksi. Meille EKP on tärkeä peruspilari ja euroalue ei ole mikään USA, eikä euro ole dollari. Emme voi matkia kopioida tällaista quantitative tyyppistä politiikkaa eh, Fedistä. Näin ollen meille on erittäin tärkeää, että EKPn uskottavuus, riippumatta on tärkeä, se on, se on valtioeuroalueella. Nyt näinä aikoina eurohanke on jopa kyseenalaistettu, esimerkiksi iso britannissa ja yksi suurimmin onnistuminen menestys sillä markkinoiden lisäksi tähän mennessä on ollut yhtenäisvaluutta ja Euroopan keskuspankin uskottavuus. Ja loppujen lopuksi vielä mahdollisena keskustelun aiheena suhtaudumme myönteisesti, mutta kriittisesti joihinkin ei-perinteisiin toimiin, joita EKP on viime kuukausina harjoittanut. Ymmärrän kyllä, että voi olla, että meillä ei ole moniakaan kompromisseja, joita jaamme, mutta kuitenkin sanoisin, että tämä on meidän ryhmälle erittäin tärkeä aihe ja saattaa jopa synnyttää sen tilanteen, että e, uusia keskusteluita tarvitaan. Joka tapauksessa kiitos tähän mennessä tehdystä ponnistelusta ja työstä. Ja kompromissi todellakin ehkä tässä on jo pitkälti ratkaistu. Yes. Kiitoksia tästä elestänne. Tätä varmasti arvostetaan. Sitten vihreistä ei nyt myöskään ole ketään. Ja seuraavaksi ECRstä. Herra Troik, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän perinteinen EKP-asiantuntijamme eh, e ECRstä on e herra Epping, joten, mutta valitettavasti hän ei voi olla täällä tänään, joten minua on pyydetty lukemaan hänen kommenttinsa hänen puolestaan. Ensinnäkin herra Epping on pettynyt tästä näistä esittelen esittämistä kompromissitarkistuksissa. Edustaja Matias väittää, että nämä kompromissiehdotukset kattavat ECRn tarkistukset. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole ainakaan riittävässä määrin. Herra Epping toivoisi, että useimmat hänen ehdotuksistaan voitaisiin ottaa huomioon lopullisissa kompromisseissa. Jos käy niin, että tämä ei onnistu, hän pyytää saada erillisen äänestyksen suurimmasta osasta hänen tarkistuksiaan. Toiseksi herra Epping vastustaa kaikenlaisia viittauksia, jotka riittyvät jotenkin tällaiseen äh, rahoitukselliseen äh, rahoittamiseen. Esimerkiksi kohta 13, jossa sanotaan, että äh, EKPn mm, voitot ne menisivät velan vähentämisponnisteluihin. Tässä on eroja kompromissiluonnoksen muotoilussa ja euroryhmän sopimuksessa, joka saatiin aikaan aikaisemmin tällä viikolla. EC, EKP, SMP, Kreikan joukkovelkakirjat liittyvät tähän. Sitten herra Epping on sitä mieltä tämä toivomuslista ylimääräisistä välineistä ei ole toimiva. Eurobondit, pankkilupa ESMlle, eurooppalainen pelastusrahasto ovat kaikki asioita, joita ECR ei voi tukea. Näitä ei, näistä ei tulisi käsitellä Euroopan parlamentin vuosikertomuksessa EKPstä. Ja neljänneksi ja lopuksi herra Epping eh, on sitä mieltä, että ei pitäisi kyseenalaistaa EKPn eh, ohjesääntöjä ja rahapolitiikan tavoitteet, jotka on selkeästi määritelty sopimuksissa. Hän on sitä mieltä, että avoimuusvaatimuksia on vahvistettava ja siksi hän tukee tätä kompromissiluonnosta, että julkaistaisiin eh, EKPn hallintoneuvoston kokousten pöytäkirjat ja äänestystulokset. Johtopäätöksenä on melko epätodennäköistä, että ECR pystyy tukemaan edustaja Matiaksen mietintöä. Tämä on herra Epingin kanta. Kiitoksia. Kiitoksia ja kiitoksia tästä puheenvuorosta, koska todellakin varjoesittelijä Eping ei voinut tullut paikalla eikä tee niin kuin pönöntäksi. Sitten suoraan puheenvuoro edelleen esittelijä Matiakselle, olkaa hyvä. Muito obrigada, quero agradecer mais uma vez os, os comentários eh, que foram feitos. Kiitoksia. Kiitoksia jälleen kerran kaikesta siitä, mitä teillä oli sanottavana ja kollegojen tuesta kompromisseille lukuun ottamatta sitä, mitä juuri kuulimme ECRstä. Muutoin haluaisin kiittää että hyvin paljon tästä tuesta. Uskon, että meillä on hyvä pohja, jotta voisimme päästä enemmistösopimukseen valiokunnassa. Ainakin teen kaiken mahdollisen, jotta tällainen yksimielisyys saavutettaisiin. Muutamia kommentteja. En kommentoinut aivan kaikkea, mitä tässä sanottiin. Mutta kollegat, jos haluatte lähettää kirjallisesti nämä kommentit, jotka juuri sanoitte, se olisi erittäin tervetullutta. Voin nyt tehdä muutamia huomioita tässä ja nyt liittyen edustaja Tremossan huomioon EKPn itsenäisyydestä – tässä minä pyrin selventämään sen, että keskuspankin itsenäisyys sen toimittaessaan tehtäviään, rahapoliittisia tehtäviään, ei ole minun esittämieni kompromissien uhkaamana millään tavoin. Kun säilytään mielessä, mitä on todettu, en todella halunnut uhata EKPn itsenäisyyttä. Tämä oli minun pyrkimykseni olla uhkaamatta sitä. Mutta vastauksena kysymykseen yhteyksistä ja näistä asioista, joista tulee vielä keskustella, kun otamme keskustelun pohjaksi kysymyksen, jonka minä nyt esitän. Onko EKPlla mahdollisuutta toimia toimivaltuuksiensa mukaisesti. Meidän tulisi päästä tästä yksimielisyyteen. Olemme periaatteen kanssa samaa mieltä, sellaisena kuin kollegat sen tässä mainitsivat, mutta meidän täytyy myöskin säilyttää mielessä, että tämän ähm, toimivallan lisäksi äh, se toimii muutoinkin. Esimerkkinä tämä puuttuminen sopeutta, sopeuttamisohjelmiin tässä. Ja toiminta koskettaa monia sektoreita. Tämän vuoksi meidän tulisi olla avoimin mielin ja keskustella asiasta. Kun palataan siihen, mitä kollega ECR sanoi, kompromissi 13 kohdalla hän sanoi, että tätä ei voida hyväksyä. Sanoisin, tässä, että kun puhumme kysymyksistä tässä kohdassa, tulee säilyttää mielessä se, että Kreikan velkojen uudelleenjärjestely, jonka EKP tekee, tulisi tehdä sellaisella tavalla, että EKP ei saisi hyötyä siitä, että se on ostanut kreikkalaisia velkakirjoja alle niiden nimellisarvon markkinoilta. Kun ylijäämää syntyy, ja jos katsotte pankin toimivaltaa, ehkäpä tätä ylijäämää voitaisiin uudelleen jakaa. Tässä tämä ala tulisi katettua, kun te puhut juuri siitä, mitä teemme Kreikan veloille ja siitä, kuinka tämä vaikuttaa varsinaiseen euroalueeseen, mutta näitä kysymyksiä täytyy vielä tarkastella syvällis- syvällisemmin. Ne alat, joilla meillä ei vielä ole yhteisymmärrystä, pyrimme sellaista luomaan. Otan teidän huomioon tietenkin tässä ylös, mutta meidän täytyy olla tiukkoina – Meillä täytyy olla kurja. Kollega valitteli, että hänen tarkistustaan tai tarkistuksiaan ei oltu otettu huomioon. Mutta tämä johtuu siitä, että ne menivät koko tämän kompromissin filosofian filosofia vastaan. Jos me olisimme ottaneet huomioon nämä tarkistukset, me olisimme vaarantaneet koko kompromissin poliittisen kontekstin vuoksi. Meidän täytyy olla tässä kurinalaisia, ettei mitään harmaita alueita jää. Jos olisimme ottaneet näitä tarkistuksia mukaan, me emme halua ristiriitaisia tarkistuksia. Erilaisia tarkistuksia voi olla mukana. Se on aivan hyväksyttävissä ja kuten sanoin, olen valmis keskustelemaan avoimuudesta. Sehän on tuotu esiin en halua nyt mennä liiallisiin yksityiskohtiin, mutta voin mielelläni järjestää kahden välisiä kokouksia. Me voimme nopeasti järjestää niitä ja käsitellä asioita, tai ehkä meillä voisi olla varjoesittelijöiden kokous. Kuten aluksi sanoin, olkaa hyvät, lähettäkää kaikki kommentit kirjallisesti. Ehkä me pääsisimme näin nopeasti eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova. Matias, seuraavaan kohtaan esityslistan kohta kahdeksan. Mietintö luonnos uusits yhteissijoitusyrityksestä. Esittelijä Sven Viikolla saa puheenvuoron. Ole hyvä. So. Ja herzlich willkommen. Niin, sydämellisesti tervetuloa. Ja hienoa, että nyt kun siitä on kuitenkin jo vähän aikaa, että tämä mietintö pantiin alulle, voimme täällä keskustella. Minä olen ehdotukseni esitellyt ja odotan kovasti kollegojen reaktiota tähän mietintöön. Ähm, minä haluaisin keskittyä muutamaan asiaan. Komission ehdotushan sisältää periaatteessa kolme suurta osa-aluetta. Ensinnäkin kysymys vastuullisuudesta, toiseksi kysymys rangaistuksista ja kolmanneksi korvaukset. Ja on selvää, että Ukits 5 on laajemmassa kontekstissa, eli näiden näihin on tullut erilaisia osa-alueita mukaan liberalisoinnin kautta edellisinä vuosina. Siksi olemme nyt siinä tilanteessa, että komissio ähm, valmistelee tällaista Jusits kutosta, jota monet tarkastelevat vielä kiinnostuneemmin kuin tätä Usits vitosta, mutta äh, tämän kanssa voimme elää, siksi mietintö on varsin laiha. Äh, mitä tulee äh, tähän vastuukysymykseen. Mielestäni komissio on tehnyt hyvän ehdotuksen. Se suojaa kuluttajia riskeiltä, joita ne eivät, he eivät pysty arvioimaan etukäteen. Esimerkiksi jos tällaiset yhtiöt joutuvat ongelmiin, niin sitten tulevaisuudessa toisin kuin Madoffin kohdalla meidät on suojattu. Toisaalta on sanottava, että nämä säännöt tietyissä erityistapauksissa, esimerkiksi kolmansina markkinoilla, voivat johtua ongelmiin, jos investoidaan esimerkiksi tiettyihin maihin, niin siellä on käytettävä tiettyjä välineitä ja tarjoajat eivät tiedä, mitä riskejä tähän liittyy ja sitten vaarana saattaa olla, että tietyt kolmannet markkinat jäävät ulkopuolelle. Tässä minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi kollegojen kesken keskustella äm, äh, siitä, että tätä voitaisiin ratkaista vakuutuksin. Muistelen, että Pervenche Beres äh, jo aikaisemmassa yhteydessä ehdotti tätä. Tämä tarkoittaa, että jos on tiettyjä riskejä, jotka äh, jo luovat epätoivottuja rajoja markkinoille sivuvaikutuksena, mutta samanaikaisesti ei ole hyväksyttävää, että nämä riskit, kuten jotkut ehdottavat, jäävät kuluttajan harteille, niin sitten minun mielestäni looginen kompromissi olisi se, että asia ratkaistaisiin vakuutuksin niin, että kuluttajan ei ole kannettava riskejä, joita se, hän ei pysty ymmärtämään tai mm, josta hän ei pysty vastaamaan, mutta toisaalta, että sitten ei tietty osa markkinoista jää ulkopuolelle. Sitten mitä tulee sanktioihin, tämä hän koskee useita osa-aloja. Meillä on sama keskustelu, kun käsittelemme vakavaraisuusdirektiiviä ja markkinoiden väärinkäyttödirektiiviä. Komissio aivan oikein mielestäni on sillä kannalla, että sanktiot, sekä hallinnolliset sanktiot että rikosoikeudelliset sanktiot pitäisi harmonisoida. Tämä sopiikin tällaisiin liikkuviin välineisiin, kuten yhteissijoitusyrityksiin. Mm, olemme huomanneet, että neuvostossa on vastustusta tällä hetkellä, mutta minä en näe mitään syytä mm, lähteä tältä linjalta pois. Kolmas osa tätä mietintöä liittyy näihin korvauksiin. Tässä komissio on sitä mieltä, että tai komissio on ikään kuin tehnyt elämänsä helpoksi, se on ikään kuin käyttänyt ne, niitä sääntöjä, joita me olemme käyttäneet muille rahastoille, IFMille, joiden äm, asiakkaaspiiri on rajatumpi, niin se kopioi ikään kuin sen säännöt. Ja tässä Äh, ikään kuin yksi yhteen äh, kopioidaan nämä FSBn säännöt. Valitettavasti joitakin ongelmia on tähän sekoittunut ja nyt minä ehdotan sitä, että ottaisimme käyttöön täysin FSBn finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän säännöt. Tässä on ö, kyse pikkuasioista, on kyse siitä, ö, täytyykö valvojan ö, todella viedä läpi nämä säännöt. Kun katsotaan yhteisijoitusyritysmarkkinoita, niin ongelma ei liity pelkästään rahaston hoitajien palkkioihin, vaan myöskin näiden yritysten palkkioihin. Olemme kuulleet kuluttajan järjestöiltä, mutta myöskin alan toimijoilta, että tällaisen hallinnointiyrityksen palkkiojärjestelmä on usein kyseenalainen. Meillä on rahastoja, jotka arvo laskee, mutta siellä kuitenkin tällaisia performanssipalkkioita jaetaan. Meillä on rahastoja, joiden toimintaa mitataan vain sillä, saavuttamatko ne jonkun tietyn viitearvon ja joissain rahastoissa tämä viitearvo on asetettu hyvin alhaalle. Otan tässä nyt abstraktin esimerkin, halua liikaa puuttua yksittäisten äh, yhteissijoitusyritysten toimintaan, mutta äh, minulla on esimerkiksi äh, rahasto, joka investoi pääomaan ja sitten meillä on MS e World, um, viitearvo, ja sehän on sitten tässä yhteydessä hyvin helppo saada saavutettua. Tämä on ikään kuin perusteeton palkkio näille rahastonhoitajille. Sellaiset rahastot, jotka toimivat hyvin, niihin hän virtaa määrärahoja ja silloin myöskin raastonhoitajien ja yritysten palkkiot nousevat ja sitähän ei voida vastustaa, mutta jos tällaisten viitearvojen kautta saadaan ylimääräisiä palkkioita, se on kyseenalaista ja se on kyseenalaista myös kuluttajansuojan kannalta ja siksi minä ehdotan mietinnössäni, että tällaisista mm, performanssipalkkioista luovutaan vähitellen. Jos halutaan ylimääräisiä palkkioita saada, niin sen pitäisi saavuttaa uuden sillä, että uutta pääomaa tulee. Meidän e, tulisi luottaa asiakkaisiin ja sijoittajiin, että he sijoittavat rahansa sinne, missä e, toimitaan kunnolla. Silloin myös rahastonhoitajat e, ansaitsevat enemmän ja luottamus yhteisyötysyritysmarkkinoihin nousisi. Mutta tästä keskustelua tulemme käymään varjoesittelijöiden kanssa. Odotan kovasti kertomuksia muilta markkinoilta. Minä olen tässä tarkastellut lähinnä Saksaa ja yhdistynyttä kuningaskuntaa. Onneksi suurin osa yhteisijoitusyrityksistä ei käytä näitä performanssipalkkioita. Joissakin tapauksissa näin kuitenkin tehdään. Ja meidän tulisi tarkastella näitä sääntöjä tarkasti ja odotan kovasti keskustelua varjoesittelijöiden kanssa. Meillähän oli myös alusta asti aikomuksena luoda tällainen osamarkkina, joka keskittyy sosiaalisiin ja ympäristöinvestointeihin. Nyt komissio aikaa tarkastella tätä. Äh, siksi olen tehnyt tästä ehdotusta, koska komissio aikoo tarkastella tarkemmin äh, yhteiskunnallisia ja ympäristösijoituksia ja myöskin Pervans Berenssin mietintö antaa meille mahdollisuuden tarkastella asiaa, joten siksi minä en halunnut äh, tässä Ukits tätä käsitellä. Nyt odotan kovasti teidän kommenttejanne. Muchas gracias, señor Giegold. En nombre del PPE, ante las... Kiitoksia EPPstä. Herra Goses. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin tässä taas olen uudessa roolissa kun kollegat ovat kiireisiä muissa kokouksissa, enkä aina saa edes mitään muistipapereita kaikilta, niin ihan lyhyt kommentti vain, muutama kommentti. Ensinnäkin haluan onnitella Sveniä hänen tekemästään työstä ja muistuttaa siitä, että USITS 5 FMD jälkeen se muuttaa nyt tilannetta vähän liikaa, vähän, tilanne vähän outo, nimittäin vaihtoehtoisesta rahastosta tehty direktiivi oli tiukempi, mitä tulee erityisesti ö, mm, säilytykseen, Tämä löytyy kun uusit nelosessa, mutta tämä löytyy historiallinen selitys, nimittäin uusit neljä Klins puhui tästä paljon paremmin. Se hyväksyttiin ennen kuin tunnettiin Madoffin operaatiot. Ja tämä Madoffin jälkeen hyväksyttiin tämä toinen tiukempi, tietysti otettiin huomioon tämä varsin ikävä kokemus ja korjattiin sitten tiettyä tilannetta ja suojattiin paremmin investoijia. On totta, että OPS, nämä uusitset ovat tulosta, ovat vähittäissijoittajien yrityksellä, siksi on hyvä täydentää sääntöjä, niin kuin esitäkin sanoi, että annetaan, saadaan uudestaan luottamusta aikaan asiakkaiden parissa, vaikkakin tulos, osoitta, luvut osoittavat, että uusitsit tai yhteisrahoitusyritykset eivät ole juurikaan kärsineet kriisistä ja edelleenkin niitä arvostetaan kovasti. Tämä näkyy Euroopassa ja ne ovat pärjänneet varsin hyvin taloudellisesti. Muun osalta ei pidä nyt liikaa ehkä vaatia. Me tulemme keskustelemaan tarkistuksista ja eri ehdotuksista, yritämme sitten löytää kohtuullisen järkevän ratkaisun niin, että Olta nämä ääriesimerkit, niitähän aina löytyy kaikista asioista, ja voidaan todeta, että sääntelyä tarvitaan vain näiden ääriesimerkkien kohdalla. Me e- emme harjoita mitään rangaistustoimintaa, emme halua rangaista ihmisiä, jotka toimivat hiukan poikkeavalla tavalla. Me säätelemme rahoitusmarkkinoita tarkoituksena on saada aikaan mahdollisimman hyvä tasapainotilanne rahoitusmarkkinoiden toimimisen, säästöjen, houkuttelevien investointikohteiden välillä ja samanaikaisesti antaa investoijille, sijoittajille kunnollista varmuutta, jotta emme kokisi samantyyppisiä kriisejä tällä alueella niin kuin muualla on syntynyt. Minä luotan Svenin, että hän löytää oikean tasapainon näistä eri tarkistuksista. Uskon, että tämän tarkastustyön jälkeen voimme edistää tätä lainsäädäntöä ja parantaa komission ehdotusta, joka sinällään on jo varsin tyydyttävä. Kiitos. Muchas gracias, señor. Kiitos SD-ryhmästä. Haluaako joku puheenvuoron? Herra Simon. Yes, thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Alina Carthin puolesta. Valitettavasti hän on sairaana eikä voi olla paikalla tänään. Antaisin vain tietoa siis siitä, mitä hän ajattelee nykyisestä mietintöluonnoksesta. Aivan aluksi hän haluaisi kiittää esittelijä Gigoldia tästä hyvin laajasta esityksistä ja muutoksista, joita hän on tehnyt komission esityksen. Erityisesti hän tukee muutoksia, jotka liittyvät pyrkimykseen vahvistaa sanktiojärjestelmää, ja säädellä markkinoiden väärin käyttöä. Hän myöskin tukee edustaja Goldin laajentamista, laintavaa lähestymistapaa päätöksen takoon. Hänen mielestään tämä Työ on ollut menestyksellistä ja meidän tulee varmistaa, että näin on nykyisessä talous- ja rahakriisissäkin. On erittäin tärkeää, että voimme taata sijoittajille, että heillä on vakaat, turvalliset sijoituskanavat. Meidän täytyy varmistaa se, että eurooppalainen reaalitalous mm, ja sijoitus tukee markkinoiden kasvua ja vakautta sijoittajien tulee toimiessaan voida tietää, että heidän sijoituksensa ja rahastojen toiminta on vakaata ja turvallista ja että väärinkäytöksen sanktioita voi olla. Läpinäkyvyys on myöskin avainasiassa, jotta voimme vakuuttaa tilanteen siitä, että sijoittajat tuntevat täysin riskit, joita on olemassa sijoittajilla tulisi olla riittävää tietoa sijoitussalkustaan ja rahastojen tulisi ähm, raportoida sijoittajille. Me odotamme tulevina viikkoina tässä hyvin tärkeässä asiassa työtä varjostelijan kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Simon. Sitten liberaaleista herra Klint. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Tämähän on kyllä kovin ää, äh, erikoinen kokous, kun täällä puhuu vain varjoesittelijöiden edustajia, mutta tämä ei varmasti liity siihen, ettemme olisi kiinnostuneita tästä asiasta, koska se on tärkeää, koska äh, yhteensijoitusyritykset ovat äh, siitä lähtien, kun ne on markkinoille tuotu, olleet tärkeä brändi ja me yritämme pitää niitä vahvoina ja tehdä kaikki, jotta eh, ne eivät vaarantuisi. Eh, Jean-Paul mainitsi jo tämän Madoffin huijauksen, joka eh, sai kes- keskityttiin tähän säilytykseen, säilytyspankkeihin. usit neljässä olemme ottaneet käyttöön Ukits passin ja silloin jo keskusteltiin siitä, pitäisikö meillä olla myös äm, tällainen passi säilytyspankkeille. Äh, sitten tärkeä on myös vastuukysymykset säilytyksessä, ja Jean-Paul puhuikin tästä, että onkin ihan äh, järkevää sanoa, että äh, tämä säilytysrakenne voi olla samantapainen, kun meillä on AFMS, vaikka tämä onkin tarkoitettu piensijoittajille. Se, että yksi yksittäissijoittaja, yksittäinen sijoittaja yhä enemmän kiinnostuu nousevista markkinoista, tuo mukanaan riskejä, se on selvä, ja silloin sijoittajankin täytyisi olla tietoinen tästä. Minä täällä edustan Anne Jenseniä Tanskasta ja hän ajatti minulle muutamia muistiinpanoja, jotka minä nyt tässä tulen vain lukemaan ääneen englanniksi. Tämä on kolmessa osassa ensinnäkin säilytys, sanktiot ja sitten palkkiot. UKITS-direktiivin periaate on, että pankki ei voi toimia samanaikaisesti sijoitusrahastojen hoitajana että säilyttäjänä. UKITS-direktiivi ei kuitenkaan käsittele sitä, voiko pankki delegoida sekä hoitajatoiminnan että säilytystoiminnan kolmannelle osapuolelle ja minkälaiset rahoituslaitokset voivat toimia UKITS-yhteisijoitusyrityksen säilytyspankkina eikä ole selvää, millainen ähm, velvollisuuksia tällä säilyttäjällä on, äh, millaisia tappioita sen täytyy kattaa, kun sen alihankkija ähm, tekee tappiota. Notaarit ja lakiasian toimistot voivat toimia ainoastaan mm, ikään kuin alihankkijoina sen jälkeen, kuin Äh, UKIT on laajennettu 2001 ja on ryhdytty, yhteisyritykset ovat ryhtyneet investoimaan kolmansiin maihin. Ja direktiivissä ei ole mitään sääntöjä siitä, äh, millaisen rakenteen yhteisijoitusyritys valitsee kolmannessa maassa. Ähm, Tämä aiheuttaa eroavaisuuksia investoijien suojelussa. Komission tiedotus joulukuulta 2010, jossa vahvistetaan sanktioita rahoitusalalla, on otettu huomioon useissa Ekonin mietinnöissä, MIFID ja niin poispäin. Siksi onkin vain luonnollista, että sovelletaan kansallisia sanktiomekanismeja UKITSiin jäsenvaltioilla on hyvin eh, suuria eroja eh, sakkorangaistuksissa samantyyppisille rikkomuksille. Ne käyttävät erilaisia kriteerejä hallinnollisten sanktioiden päättämisessä ja on eroja siinä, kuinka usein näitä rangaistuksia käytetään. Sven on suuren osan mietinnöstään käyttänyt siihen, että käsitellään palkkioita ja Jensen kirjoittaa, että Monissa yhteissijoitusyrityksissä palkkioita maksetaan perustuen siihen, kuinka paljon voittoa tehdään. Tämä aiheuttaa usein liikaa riskiä. Palkkiojärjestelmiä ei usein julkaista ja siksi on vain perusteltua, että muutoksia ehdotetaan. Kiitoksia. En nombre de Kiitoksia. Herra Klint, seuraavaksi herra Kamala. Uh, thank you very much and, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tyytyväinen Svenin mietintöön. Hän pyrkii... Hän on esittelijänä ollut monissa asioissa ja myös kahden lapsen isä. En tiedä, mikä on haastavampaa, mutta varmasti hän pärjää kaikissa näissä rooleissaan. On hyvä nähdä, että muut asetuksen direktiivit ovat esillä tässä tekstissä. Uusits päivittää asetusta joka liittyy MFT. Mitä tulee sitten tähän vastuun, halti, haltuun vastu, vastuuseen, tuen täysin sitä, täytyy olla selvää, kenen syy, syy tai kenen vastuulla asia on on tärkeää, että jokainen pitää esillä Madoffin tapausta, vaikka itse asiassa Madoff ei koskaan kyllä väittänytkään, että hän oli mikään hedge-rahasto, ja monissa tapauksissa nämä ovat usits investoijia on hy- tyytyväinen, että lopultakin hän on nimensä on oikeassa paikassa jos sun tuossa toimintaa, niin siitä kaikki varmasti on samaa mieltä, kun mitä eroja ole. Jos joku on vastuussa, täytyy varmistaa, että näin, sitten hän joutuu vastuuseen. Ja uusit viitossa tämä pitää, pitää mielessä. Mutta kysymys kuuluu, niin kuin Svenkin otti esille, jos säilyttäjä haluaa vapauttaa tästä vastuusta, olen tyytyväinen, että olette suhtautuneet avoimemmin investointien kannalta kehitysmaihin, koska jotkut eivät ole nähneet mitään syytä on hyvä, että puhutaan myös kehitysmaista tässäkin yhteydessä avoimemmin näistä tapauksista pitää tarkastella tässä yhteydessä on, jos hoitaja tai investoija haluaa investoida kehitysma- ja kehitysmaahan, mutta haltia haluaa ottaa riskejä eikä ottaa vastuuta, mutta sen ydin on siinä, että jos hoitaja, hoitaja haluaa investoida silloin, haltija on aina vastuussa ja minä haluaisin nähdä tällaisen tapauksen ja ymmärrän kyllä, mihin viittasit, että me löydämme sellaisen keinon, liability in those cases to allow investment säilyttäjä on vastuussa, mutta myös varmistaa, että varmistaa, että se joku on vastuussa, hän myös todellakin on. Jonkunhan pitää aina olla loppujen lopuksi vastuussa, mutta onko reilua odottaa, että säilyttäjä on vastuussa silloin, kun ne, he ovat jopa neuvoneet tätä investointia vastaan alun perin, ja jos sitä heidän pitää olla vastuussa, niin he voivat ehkä lopettaa investo- sijoitukset kehitysmaihin, ja mielestäni meidän pitää kyllä rohkaista investointia myös kehitysmaihin mahdollisimman paljon. Mitä tulee palkkioihin, niin minulla on muutamia ongelmia. Tässä on keskusteltu vakavaruusdirektiivi kolmen yhteydessä samat palkkiot kuin pankkiirille pitäisi saada rahastonhoitajille. Usein väitetään, että tämä ei ole samanlainen systeeminen riskitilanne, erityisesti mitä tulee yritysmalleihin, mutta tuen kuitenkin sitä näkemystä, että pitäisi maksaa suorituspohjaisestikin. Bonukset eivät välttämättä ole oikea tapa toimia. Meidän pitäisi varmistaa, että rahastonhoitajat eivät välttämättä tai Tämä sama koskee vakavuusdirektiiviä neljä ja palkkauksia ja kuorvauksia yleensäkin. Varmasti voimme käydä keskustelua siitä, miten voimme hoitaa USITSin edut ja niiden hoitajien edut ja ottaen huomioon myös sijoittajien edut. Mutta sitä, mitä tulee suoritusperusteisiin maksuihin, niin periaatteen tasolla me haluaisimme nähdä, tai minä haluaisin nähdä, tai ECR-ryhmää, että meillä on mahdollisuus myöntää tällainen suoritusperusteinen palkkio Monethan ovat sitä mieltä, että meidän pitää jonkinlaista linjaa tässä harmonisoida. Mutta miten tämä saavutetaan, ja tässä aivan oikein totesi, olen lukenut muitakin asiakirjoja, onko aina ollut mahdollista äh, antaa suoritusperusteisia palkkioita, ja mitä tapahtuu sitten näille suorituspalkkeille, onko jonkinlaisia benchmark-vertailukohtia sitten nähdä, että johtajalle maksetaan, vaikkakaan, vaikkakin performance on todella surkea, ja siksi onko joku keino, että voimme tämän tehdä, vaikka tämä on liian teknistä. Haluan todellakin tästä keskustelua. Minulla on mitään tiukkaa kantaa asiasta. Tämä on se äh, keskustelu, jota meistä pitää käydä. On hyvä, että on tein, sinun kaltaisesi henkilö, joka yrittää todellakin ajatella myös näitä vaikutuksia mitä tästä syntyy, mutta tutkitaan tämä asia yhdessä. Pohditaan, voidaanko yhdistää palkkiot ja suoritusperusteiset palkkiot, onko tai jonkun muu, muu, muu keino. Mutta meidän pitää muutenkin aina varmistaa, että suojelemme sijoittajia ilman, että on liikaa vaatimuksia ja sääntöjä, jotka vaikuttavat, niin sitten kielteisesti. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä esittelen kanssa. Toivottavasti ei tule liian monia unettomia sinulle uutena isänä, mutta Toivon kuitenkin, että itse en aiheuta lisää tällaisia unettomia öitä. <laughs> Kiitoksia. Kiitoksia herra Kamal. Kuesta ei ole ketään, joten puheenvuoron saa jälleen esittelijä itse. So thanks first for the niin, kiitoksia ensinnäkin tästä myönteisestä palautteesta. Muutama nopea kommentti. Ensinnäkin sanoksin tämän ihan selvästi. En tiedä, onko teidän yhteenveto Pascal Confondin kommenteista oli karikatyyri, mutta kun hän nyt on äh, kehitysministeri Ranskassa, niin uskon, että hänkin kannattaa vahvempaa investointia kehitysmaihin. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että myös rahastot voivat kanavoida sijoituksia ja mitään väärää ei ole tässä, jos sijoittajat haluavat osallistua tuloihin, joita syntyy nopeasti kasvavilla markkinoilla. Mutta on tehtävä ero, ja tässä haluan kommentoida myös sitä, mitä Wolf Klint sanoi, että jos haluaa ottaa riskin sijoittamalla esimerkiksi nouseviin markkinoihin, niin sitten ei halua sijoittajana samanaikaisesti ottaa riskejä joita ei voi arvioida, nimittäin riskejä, jotka liittyvät siihen, onko säilytysyhteisö tehnyt työnsä oikein. E, ja e, tähän yhteissijoitusyritysmalliin kuuluu se, että jos sijoittaa Brasiliaan, niin sitten ottaa kaikki riskit, mitkä liittyvät Brasilian talousmalliin ja siellä toimiviin yrityksiin. Mutta ei ole hyväksyttävää se, että epäselvällä tavalla täytyy myös ottaa se riski, että miten säilytysyhteisöjä Brasiliassa hallinnoi markkinoidaan. Nimittäin, jotta pääomamarkkinat olisivat tehokkaita, niiden, jotka investoivat ja ottavat riskejä, pitäisi tietää selvästi, millaisia riskejä he ottavat, ja tavalliset investoijat eivät yhteissijoitusyritysten kohdalla pysty arvioimaan tällaisten säilytysyhteisöjen laatua. Siksi se, mitä komissio ehdottaa, on hyvin perusteltua. Näin nämä riskit pitäisi kattaa tiukoin vastuusäännöksin ja jos jotkut toimijat alalla sanovat, että tämä on vaikea kattaa ja saattaa johtua siihen, että ei enää sijoiteta. Tästä meidän täytyy keskustella. Olen myös utelias. Kuulemme, mitä komissio sanoo, koska se on vähän hassulla päällä tästä asiasta. Nyt he vaihtuivat taas siellä. jos tämä on perusteltua, niin sitten minä sanoisin, että jos on vakuutuspohjainen järjestelmä, joka pitää nämä riskit loitolla sijoittajista, niin hyvä on. Sama tilanne, kun katsomme tukea tälle rangaistusjärjestelmälle. Ja nyt kun puhumme sitten palkkioista, niin minä yksinkertaisesti korostaisin, että tietenkin olen samaa mieltä siitä, että suorituksen ja palkkion pitäisi olla yhteydessä toisiinsa, mutta rahastomarkkinoilla tämä suhde on olemassa joka tapauksessa, koska rahastot, ja voitte katsoa tätä tarkemmin, hyvin toimivilla rahastoilla on suurta Äh, niihin tulee suurta pääomavirtaa ja silloin, äm, silloin palkkiotkin ovat korkeita ja rahaston ovat ylpeitä, jos heidän rahastonsa kasvaa ja jos rahasto kasvaa, niin heidän palkkionsa kasvaa ja tämä on ihan oikeudenmukaisuutta. Mutta sitä en halua nähdä markkinoilla, jos on päästy yli joku omituisesti rakenneltu viitearvo, niin sitten saa lisää palkkiota. Sitä en halua. Ja toinen asia, josta meillä on keskusteltu, on tämä bonuskulttuuri, joka meillä on rahoitusmarkkinoilla. Me sovimme jo me jo sovimme, että rikkoisimme tämän bonuskulttuurin toisella alalla, mutta meidän tulisi toimia myös tällä alalla. Näin suurin osa ihmisistä, joita me äm, tässä äh, toimivat, ä, äh, eivät juokse bonusten perässä, mutta rahoitusmarkkinoilla on toimittu eri tavalla kuin muilla ä, äh, aloilla. Ä, kyllä hyvää työtä tehdään rahoitusmarkkinoillakin, mutta tämä kulttuuri, että lyhy, lyhyellä tähtäimellä tehdään suuria bonuksia, siitä pitäisi luopua rahoitusmaailmassa. Ja suurin osa ihmisistä, jotka minä tapaan omassa maassani, mutta myös muualla Euroopassa, ovat samaa mieltä siitä, että tätä kulttuuria on muutettava. Siksi meidän tulisi keskustella tästä. Me yritämme linjata tämän sopivaan yhteen muiden mietintöjen kanssa. Ja yhteissijoitusyritysten asiakkaat ansaitsevat vähän äh, suurempaa suojaa kuin jos investoi vipurahastoon, jonka kohderyhmä on erilainen. Siksi kannatan joitakin äh, muutoksia, jotka komissio on tehnyt liittyen näihin sääntöihin. Ja äh, mielelläni teen aina yhteistyötä teidän kanssanne Kamal ja mielellämme jatkamme tätä yhteistyötä. Kiitoksia Sven. Nyt lopetamme tämän keskustelun tässä vaiheessa tähän ja myös kello viiteen saakka, koska seuraava kohta istuslistalla, kuten te tiedätte, on yhteinen kokous työllisyysasianvaliokunnan kanssa. Mukana on komissaarit Andor ja Rehn. Ai suoka, anteeksi, oli vielä sanoa, että tarkistusten aikaraja on 17. joulukuuta. Tarkistuksista keskustellaan 21. tammikuuta ja äänestys valiokunnassa 25. helmikuuta ja täysistuntoäänestys päivä täytyy vielä vahvistaa. Ja seuraava kohta. Estyslistalla käsitellään kello viisi yhteinen kokouksemme komissaarien kanssa. Keskustelemme vuosi tästä kasvuselvityksestä. Siihen mennessä keskeytämme tähän. Kiitoksia kaikille. I follow, yes, I was, uh...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

you, you say this is not yet joint meeting. Right. Okay, everybody, um, this is... Nyt emme ihan vielä ole tässä yhteiskokouksessa, koska odotamme komissaareja paikalle. Mutta Ekonin kannalta katsottuna en, en te ole vielä kuullut puheenjohtajan ilmoituksia eri kysymyksistä, joten käyn niitä nyt tässä läpi joten viihdytän teitä hieman. Ensin taloudellinen vuoropuhelu eh, Jean-Claude Junckerin kanssa, euroryhmän johtajan kanssa. Tehän tietää että tämä tullaan käymään. Piti käydä viime perjantaina, että hän ei pystykään johtuen odottamattomista syistä ja olen kirjoittanut hänelle vaihto, ehdottanut vaihtoehtoisia päivämääriä joulukuussa ja tammikuusta voimme käydä tärkeää talouspoliittista keskustelua. Kuten te tiedätte, nyt me tulemme pitämään koulutuksen, kokouksen Andorin ja Reenin kanssa. Se piti käydä huomenna, mutta sitä pidetäänkin tänään johtuen komissaari Reenin muista velvollisuuksista, joten tätä siirtymistä näin eteenpäin. Mutta tämä sopi meille nyt aika hyvin. Sitten tämänhetkiset trilogit, mm, vakavaraisuusdirektiivi ja asetus. Meillä oli poliittinen trilogi tiistaina ja torstaina Strasbourgissa. Edistystä on saatu aika monissa kysymyksissä mukaan lukien, miten mä määritellään pääoma, benchmarkin menettelyt, sisäiset toimet ja kauppa, kauppakysymykset. Tekninen kokous pidettiin keskiviikkona pyrittiin ottamaan mukaan sopimukset, joita saatiin aikaan kompromissiteksteistä. Ja seuraava poliittinen kolmikantaneuvottelu pidetään huomenna. Ylimääräisen EK-kokouksen jälkeen odotan, että tämä alkaa noin kello 11. Sitten Tupac-sopimuksesta, noin kaksi myöhäisillan trilogia viime viikolla Strasbourgissa molemmissa. Luonnoksessa tehtiin edistystä. Avoimet kysymykset koskevat verokierron vastaista toimintaa, yhteisymmärrysmuistioita ja määräenemmistösääntö, ää, määräenemmistö äänestyssääntöjä vuosisen mietinnössä. Sitten Ferrera mietinnössä avoimia kysymyksiä ovat muun muassa luku kolme, delegoidut säädökset, täsmällinen sanamuoto talous- ja vuoropuhelussa, miten otetaan huomioon huomattavat taloudelliset käänteet liiallisen vajeen menettelyssä. Sitten seuraava trilogi tästä pidetään myös torstaina, siis huomenna. Sitten luottoluokituslaitoksista. Eilen pidettiin kolmikantakokous, anteeksi, 20. marraskuuta. Ja mukana oli komission jäsen Barnier ja eilen pidettiin myös kokous jäljellä olevista kysymyksistä, esimerkiksi ää, mm, valtion velkakorot, kilpailukysymykset. Ja vielä lopuksi puhe Nikosian kokouksessa varapuheenjohtaja Solajan edusti Ekon valiokuntaa tässä puheenjohtajien konferenssissa siellä käsiteltiin Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoja ja kansallisen parlamentin, vaikin korostin sitä seikkaa, että kansallisen parlamentin tehtävänä on päättää kansallisista budjeteista. Kansallisten parlamenttien edustajat myösivät, että kyllä siinäkin on hyötyä, että on Euroopan talouspolitiikan ohjausjakso, se parantaa taloudellista hallintoa ja olivat tyytyväisiä aloitteisiin, joihin Euroopan parlamentti on ryhtynyt järjestääkseen parlamentaarisen viikon Euroopan talouspolitiikan ohjauksesta. He pidivät halusivat keskittyä erityiskysymyksiin istunnon aikana tässä tämän parlamentin viikon yhteydessä voin vielä lisätä, että te olette saaneet raportin matkasta Dublinin vierailusta ja tässä, siinä yhteydessä puhuttiin myös Irlannin puheenjohtajakaudesta. Hän tekevät kaiken mahdollisen parantaakseen näiden talouden ohjausjaksokokousten rakennetta. Tässä minun ilmoitukseni. Emme ole ihan vielä valmiita lähtemään liikkeelle tässä seuraavassa kokouksessa, mutta odotamme hieman ai- pidemmän aikaa vielä. Okay. Okay, we will start. Hyvä, me aloitamme suoraan kokouksen. Kiitoksia kaikille. Ehkä olette huomanneet, että komission sen Reen on paikalla. Komission sen Andor on vielä lehdistötilaisuudessa, joten otamme hiukan nyt vuoroissa ja muutamme esitystä sitä mukaan, kun näemme, keitä paikalle on tullut. Toivotan tervetulleeksi komission jäsen Olli Reenin. Ja jo ennalta toivotan myös herra Andorin tervetulleeksi, samoin Ekon ja Employ-valiokunnan jäsenet, valiokunnan jäsenet, koska tämähän on meidän yhteinen valiokuntakokouksemme. Ehkä minun on parempi nyt virallisesti hyväksyä myös esityslista. En näe, että kukaan vastustaisi täällä esityslistaa. Tulemme ehkä voimme esittää vielä kysymyksiä huomisen Renneille, kun herra Andor tulee, ja näin teemmekin. Ja nyt annan puheenvuoron Ollille, jotta hän voi pitää kymmenen minuutin esityksensä. Ole hyvä. Thank you, thank you Sharon. I... Kiitoksia, kiitoksia Sharon. Yritän selittää maailman tai ainakin eh, Euroopan talouden kymmenessä minuutissa. Se on kyllä haaste. Hyvät naiset ja herrat, minä tulen suoraan komission kokouksesta. Me aloitimme tänä aamuna kello kahdeksan. Sen jälkeen, kun olimme useita viikkoja valmistelleet sekä komission suunnitelmaa kohti todellista talous- ja rahaliittoa ja Olimme myös viikkoja valmistelleet tätä vuotuista kasviselvitystä. Päätimme kokouksemme noin puoli tuntia tunti sitten ja jätin äh, puheenjohtaja Baroson äh, lehdistötilaisuuteen ja Laslo Andor kollegani jää sinne vielä hetkeksi ja hän tulee sitten luoksemme kohta, kun hän pääsee pois sieltä Berlemonista. No niin, äh, muistaisin mitä Jacques Delors sanoi, me tarvitsemme sekä palomiehiä että arkkitehtejä Euroopan unionin taloutta varten. Ja uskon, että tällä viikolla olen täyttänyt hänen pyyntönsä, koska maanantaina ja tiistaina toimin palomiehenä Kreikan suhteen. Viimeiset 48 tuntia olen rakentanut tätä todellista talous- ja rahaliittoa, mikä tarkoittaa euron perustojen uudelleenrakentamista. Olen hyvin iloinen voidessani olla täällä tänään ja keskustella tästä vuotuisesta kasvustelvityksestä, jonka hyväksyimme, kuten sanoin, juuri tunti sitten. Ja tämä vuotuinen kasvuselvitys on tiedotus, jossa komissio linjaa ehdotuksensa talouspolitiikan prioriteeteista seuraavalle vuodelle ja se aloittaa uuden Euroopan talouden ohjausjakson, joka tulee olemaan kolmas sellainen. Meidän vuoropuhelumme täällä on hyvin tärkeä osa äm, tätä talouspoliittista vuoropuheluamme ja se tehdään erittäin tärkeässä vaiheessa, jossa kaikki EUn toimielimet keskustelevat toimielinten tulevaisuudesta ja talous- ja rahaliiton rakenteesta. Te esittelitte mietinnössänne teidän näkemyksenne. Siitä keskusteltiin Strasbourgissa viime viikolla. Tämä oli erittäin oikea-aikainen ja tärkeä panos keskusteluun parlamentilla. Olen iloinen huomatessamme, että olemme hyvin samaa mieltä monissa asioissa ja toivon, että näette tämän samanmielisyyden myös komission suunnitelmassa, joka hyväksyttiin, kuten sanoin tänään. Ennen kuin ryhdyn puhumaan vuotuisesta kasvuselvityksestä, haluaisin sanoa muutaman tästä, sanan tästä suunnitelmasta joka koskee syvällistä ja todellista talous- ja rahaliittoa, erityisesti mitä tulee Ähm, tähän two-packiin, joka on erittäin tärkeä tälle parlamentille. Komission suunnitelma äh, luo tiekartan, jossa on lyhyen tähtäimen, keskipitkän ja pitkän aikavälin äh, toimia, jotta saadaan aikaan todellinen talous- ja rahaliitto. Äh, lyhyen aikavälin tehtävät ovat sitä, että täytyy toteuttaa niitä toimia, joista on jo sovittu sovittu ja jotka on toteutettava seuraavan 6-18 kuukauden aikana ja myöskin sekundaarilainsäädännön avulla. Keskipitkällä aikavälillä olemme asettaneet uudistuksia, jotka vaativat joitakin sopimuksen muutoksia ja pitkällä aikavälillä sitten muutoksia, joita varten tarvitaan syvällisempiä sopimuksen muutoksia. Tässä suunnitelmassa luodaan tasapaino vahvemman vastuun ja suuremman solidaarisuuden välillä euroalueella. Siinä ehdotetaan myös toimenpiteitä, joilla varmistetaan demokraattinen legitiimiys ja vastuu erityisesti sitä kautta, että varmistetaan Euroopan parlamentin vahva osallistuminen. Monella tapaa tämä suunnitelma vastaa teidän visiotanne vahvasta talous- ja rahaliitosta, joka näkyi omassa mietinnössänne viime viikolla komissio on äh, myöskin ryhtynyt toimenpiteisiin tai ehdottanut toimenpiteitä, joilla vahvistetaan kasvua lyhyellä tähtäimellä, esimerkiksi systemaattisen ex-ante-valvonnan käyttöönotolla ja sitä kautta, että luodaan kilpailu- ja konvergenssiväline. Äh, me olemme myöskin ilmaisseet, halumme äh, tutkia, voitaisiinko Mm, operationalisoida olemassa olevia kasvu- ja vakaussopimuksen määräyksiä, jotta voitaisiin varmistaa riittävät investoinnit kasvua tukeviin toimenpiteisiin. Me olemme ottaneet käyttöön toimenpiteitä, jotta saisimme syvällisen ja täydellisen talous- ja rahaliiton aikaiseksi keskipitkällä aikavälillä vahvistamalla talouspolitiikan koordinaatiota niin, että voidaan vähentää julkista velkaa, joka selkeästi ylittää kasvu- ja vakaussopimuksen kriteerit sitä kautta, että luodaan tällainen velapurkurahasto Tällä tavoin voidaan saada aikaan laajat integroidut lyhyen tähtäimen arvopaperimarkkinat euroalueella ja tällä saatetaan vahvistaa rahoitusvakautta. Joten kokonaisuudessaan tämä suunnitelma on konkreettinen askel eteenpäin kohti syvää ja todellista talous- ja rahaliittoa, joka on yhteensopiva parlamentin vision kanssa joka löytyy teidän mietinnöstä, niin se ei tule tapahtumaan yhdessä yössä ja meidän täytyy ymmärtää poliittiset eh, paineet, mutta voitte olla vakuuttuneita siitä, että komissio aikoo ajaa tätä visiota eteenpäin ja uskon, että tämä sitoumus tulee auttamaan siinä, että päästään yhteisymmärrykseen Tupacista lähipäivinä. Hyvät naiset ja herrat, sitten äh, muut vuotuisen kasvuselvityksen prioriteetit haluaisin korostaa kolmea avainaluetta näistä viidestä avainalueesta. Ja Laslo Andor varmaankin tulee käsittelemään mm, kysymyksiä, jotka liittyvät työllisyyteen ja korkeaseen työttömyystasoihin. Me työskentelemme tässä läheisessä yhteistyössä Laslon kanssa. Ensinnäkin meidän täytyy saada päätettyä rahoitusalan sektori. Tässä ei ole kyse pankkirjen pelastamisesta, vaan siitä, että varmistetaan rahoituksen saanti yrityksille, jotka luovat reaalitalouden, erityisesti PK-yrityksille. Parempaa rahoitusta yrityksille on välttämätöntä, jotta voidaan vahvistaa teollistuotannon ja viennin pohjaa. Meidän täytyy tukea investointeja sekä julkista että yksityistä investointia, jotta eh, Euroopan talouden pyörät saadaan jälleen rullaamaan ja siksi eh, Euroopan investoinnin pääoman nostaminen, joka eh, Euroopan, Euroopan neuvosto päätti meidän ehdotuksestamme. Se tulee löytymään jo Euroopan investointipankin lainaohjelmasta ensi vuonna. Tällä tavoin voidaan tukea investointia 180 miljardin arvosta kolmen vuoden aikana, mitä tulee innovointiin, strategiseen infrastruktuuriin ja muuhun. Toiseksi meidän täytyy jatkaa toimenpiteitä rakenteellisten uudistusten saralla ja tässä yhteydessä meillä on uudistusaalto menossa Euroopassa, Italiassa, Espanjassa, itse asiassa kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Vielä täytyy tehdä enemmän, jotta voidaan parantaa liiketoimintaympäristöä, jotta yrityksen perustaminen muuttuu helpommaksi ja vanhojen yritysten laajentaminen samoin. Siinä, tässä yhteydessä koulutuksen tasoa ja pätevyyksien tasoa on nostettava, koska meidän on investoitava aivoihin, jos haluamme ähm, kilpailla maailmanlaajuisesti. Kolmanneksi meidän on varmistettava julkisen rahoituksemme kestävyys äh, finanssipoliittisen konsolidoinnin kautta järkevällä tavalla, eli meidän täytyy investoida tulevaisuuden kasvualoihin, tutkimukseen, innovaatioon, koulutukseen ja energiaan. Vahvistettu taloushallinto on oikea puitteisto julkisen siinä, että julkinen velka saadaan oikealle tasolle ja tämä kasvu- ja vakaussopimus ei ole mitenkään tyhmä, tämän olen sanonut ennenkin. Se keskittyy ennemminkin rakenteelliseen valjeeseen, joka tasoittaa rypyt, joita tulee yhden kertaisista toimenpiteistä ja siksi katsomme valtioita ei pelkästään nominaalisissa tavoitteissa, vaikka tämä nouseekin helpommin julkisuuteen tiedotusvälineissä ja julkisessa keskustelussa. Voin myös kertoa teille, että tämä tulee tästä meidän suunnitelmastamme, mutta sillä on merkitystä myös talous, julkisen talouden vakauttamiselle. Aiomme katsoa, millaisia ennaltaehkäiseviä toimia voidaan vahvistaa, vahvistaa tässä sopimuksessa tietyissä olosuhteissa. Esimerkiksi voitaisiin käyttää ainutkertaisia julkisia investointiohjelmia. Ne voisivat antaa antaa väliaikaisen poikkeuksen tästä keskipitkän aikavälin budjettitavoitteesta. Esimerkiksi meillä voisi olla hallituksen investointihankkeita, jotka yhteisrahoitetaan Euroopan unionissa. Tämä on yhteen sopiva meidän kasvupolitiikkamme ja kasvu- ja vakaussopimuksen kanssa. No, joten hyvät ja naiset ja herrat, yhteenvetona Me olemme kulkeneet pitkän tien viimeisen kahden kolmen vuoden aikana taloushallinnon uudistamisessa. Meidän täytyy työskennellä, että saamme aikaan kestävää kasvua ja parempaa työllisyyttä. Ja vuotuinen kasvuselvitys luo pohjaa sellaisille toimille, jotka auttavat Eurooppaa palaamaan ähm, elpymisen tielle, vahvistaa elpymistä, ja kasvua tulevana vuonna ja tulevina aikoina ja se helpottaa sekä kestävän kasvun että työpaikkojen luomisen pohjaa, kuten myöskin julkisen talouden vakauttamista. Kiitoksia. Kiitoksia. Vieläkin puuttuu yksi komissaari. No, hän nyt sitä pitää pressilinaketta pystyssä siellä, niin te joudutte sitten täällä pitämään tämän tilanteen kurissa. Ja nyt sitten annan puheenvuoron esittelijöille eri valiokunn, tai molemmista valiokunnista eh, vuosittaisesta kasvuselvityksestä. Ja sitten te voitte jälkikäteen vastata kysymyksiin. Ensin Elisa Ferreira Ekonista ja sen jälkeen Veronika Fontein työllisyysasian valiokunnasta. Elisa. Kiitoksia komission jäsen. Puhunut englantia. Valmistelemme nyt seuraavaa vuotuista kasvuselvitystä ja kiitän teitä siitä, että tunnustatte parlamentin roolin tässä keskustelussa. Ennen kuin menemme tulevaisuuteen, meidän tulisi olla kuitenkin rehellisiä liittyen kriisinhallinnan tuloksiin tähän mennessä. Uskon, että meidän tulee olla suoria ja myöntää se, että talouden tervehtymisstrategia on epäonnistunut valitettavasti komission puhuu ponnistuksista. Ja on hienoa, että näitä ponnistuksia on tehty ja maat seuraavat komission suosituksia, mutta todellisuudessa säästötoimia on tehty hyvin toimineissa ja ei niin hyvin toimineissa jäsenmaissa aivan ennennäkemättömillä tasoilla toimet saavuttivat 18 prosenttia Kreikassa, 17 Portugalissa ja niin edespäin. Ja voimme kysyä, mitä tuloksia on saatu. Ähm, niukkuustoimia on tehty, kasvuennustuksia on uudelleen tarkistettu alaspäin, ähm, niukkuus ja tekniset toimet ovat aiheuttaneet taantuma noidan kehän, joka nyt saavuttaa jo euroalueen. Euroalueen kasvuennusteet ovat negatiivisia ensi vuodelle, todennäköisesti myöskin tälle vuodelle. Alijäämät ja velat nousevat eivätkä laske, työttömyys on räjähtänyt ennennäkemättömällä tasolla ja koskettaa sellaisia maita, joten kuten te tässä oikein tunnustatte, ovat tilanteessa, jossa puolella nuorista ei ole mitään tulevaisuutta. Nyt on aika pysähtyä, Uskon, että kansalaiset eivät enää siedä toista vuotta tällaista strategiaa, joka ei tuota oikeita tuloksia. Ihmiset hyväksyvät uhraukset, jos heistä tuntuu, että uhraukset saavat jotakin aikaan. Meidän tulee todistaa, että olemme oikeassa, ja teidän tulee todistaa, että te olette oikeassa. Meidän tulee olla rakentavia ja kolme akateemista ähm, laitosta, jotka ovat hyvämaineisia, maineisia, OFCE Ranskasta, Isieli ja Tanskasta ja Saksalainen tutkimuslaitos ovat julkaisseet itsenäisen vaihtoehtoisen mallin, joka osoitti, että taantuman aikana talouden tervehdyttäminen täytyy, tapa, täytyy toteuttaa hitaammin. Ja erityisesti vuoden 2013 osalta meidän tulee vähentää näitä ponnistuksia 95 miljardilla eurolla, ellei me, me halua räjäyttää äh, vaikutuksia. Minulla olisi kolme kysymystä. Ensinnäkin, oletteko te valmis kuulemaan sidosryhmiä liittyen näihin ennustuksiin? Toisekseen te tunnustatte, että jäsenmaiden velka on hyvin kriittinen kysymys. Mitä olette tarkalleen ottaen valmis tekemään ähm, lunastus? Ähm, rahastojen suhteen, kuten parlamentti on pyytänyt kahden säädöksen paketissa, ja tunnustatteko te, että ähm, kasvu- ja työllisyysaloite ähm, kesäkuulta on tyhjä käytännön vaikutuksiltaan ja että makrotaloudelliset toimet eivät ole tuottaneet ylijäämä maissa tulosta euroalueella. Nämä kysymykset ovat erittäin tärkeitä. Kiitoksia komission jäsen. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Um, I'll give the... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Veronika. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Suhtaudun myönteisesti siihen, että olette tullut paikalle ja tietysti toivon, että herra Andor pääsee nopeasti myös paikalle, erityisesti työllisyyskysymyksiä ajatellen. Tällä hetkellä on... No joka tapauksessa toivomme, voivamme tutustua tähän vuosittaiseen kasvuselitykseen, jotta saamme tietää, mistä voi olla hyötyä Euroopan talouden ohjausjaksolle. Kiistatta tilanne, jossa nyt olemme, on varsin monimutkainen ja uskon, että meidän, meidän täytyy hyväksyä tietyt prioriteetit, jotka otettiin esille viimeisellä ohjauskaudella, mutta eivät ole kuitenkaan saaneet niitä tuloksia, joita kaikki toivoimme ja toivomme, ja siksi haluaisinkin että molemmat komission jäsenet voisivat kertoa, mitä ovat mieltä tilanteesta, mitä tällä hetkellä on tehty, mitä prioriteetteja voidaan asettaa nyt tässä kriisitilanteessa, voidaan lansata tätä kriisiä, ainakin yrittää siinä. Sitten minulle yksi painopistealue on Eurooppa 2020 strategia. Eurooppa ei voi menettää tätä Eurooppa 2020 strategian mahdollisuutta. Meidän pitää ensinnäkin viedä loppuun tavoitteemme ja olla vakavissamme siinä, mihin olemme sitoutuneet. Konkreettisesti kasvu, osallistuva älykäs kasvu on ryhtynyt tänä vuonna toimenpiteisiin asiassa, mutta ikävä kyllä on va- mielestäni varsin vähän edistynyt tai ei ollenkaan. Ja voimme todeta, todeta, että kriisi on tässä vaikuttanut ja meidän pitää jatkaa tätä työtä. Pahoittelenkin sitä, että poliittisen suuntaviivojen tuloksellisuus viime, tänä vuonna ovat olleet riippumattomia täytäntöpanossaan, mitä tulee EU 20-strategian tavoitteisiin, on välttämätöntä, että jäsenvaltiot hyväksyvät ryhtyvät tarvittaviin kansallisiin uudistuksiin ja sitoumuksiin ensi vuonna ja vievät loppuun nämä, tai täyttävät nämä tavoitteet. Haluaisin tietää, mitä te olette mieltä tästä. Sitten toinen ratkaisevan tärkeä kysymys on työn luonti rakenteellisten uudistusten kautta ja julkistalouden vakauttamisen jälkeen, joka suosisi kasvua. On välttämätöntä meidän mielestämme, että jäsenvaltiot ryhtyvät myönteisiin toimiin, joilla voidaan luoda työpaikkoja, kuten työverotuksessa, jotta voidaan kannustaa työllistymisessä, itsetyöllistymisessä ja myös voidaan luoda yrityksiä tätä kautta sehän on olennaisen tärkeä, erityisesti oma maani, omassa maassa, niin täytyy pystyä antamaan luottoa rahoitusta pk-yritykselle, koska niillähän on tällä hetkellä kovin suuria vaikeuksia, vaikeuksia rahoituksessa. Sitten täytyy myös uudistaa työmarkkinoita, jotta ne olisivat osallistavammat ja nykyaikaisemmat ja pitäisi tarttua mahdollisuuksiin vihreän talouden alueella – ja digitaalitalouden alueella. Sitten toinen perustavanlaatuinen ongelma, josta haluaisin teidän kommentoivan, koskee nuorisotyöttömyyttä. Nuorisotyöttömyys on ongelmana koko Euroopassa ja kiistata omassa maassani Espanjassa se on todella vieläkin pahempi ongelma. Meillä on yli 50 prosenttia nuorista ilman työtä ja luonnollisesti uskon, että pitäisi olla selkeä strategia heidän kohdallaan, mitä ehdotetaan, mitä komissio ehdottaa tehtäväksi. Sitten muihin prioriteetteihin, esimerkiksi sopeutuvammat, dynaamisemmat markkinat, osallistavammat markkinat, laadukkaammat työpaikat, äh, mutta työmarkkinat jos halutaan luoda työpaikkoja, niidenkin markkinoiden pitää myös toimia dynaamisemmin ja sopeutua tilanteeseen. erityisesti pitää ajatella naisia, haavoittuvaisempia väestöryhmiä mitä sitten pitää tehdä heidän kohdallaan? Sitten köyhyydestä vielä sosiaalinen syrjäytyminen ja niin kuin puheenjohtajakin sanoi, demokratian legitiimiys on erittäin tärkeä Euroopan parlamentin rooli, mutta myös kansallisten parlamenttien rooli. Samoin pitää kuunnella työmarkkinaosapuolia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia, koska jos me haluamme, että Euroopan kansalaiset tukevat toimenpiteitämme, anteeksi, pyysin teitä jo lopettamaan. Minä hymyilen ja näytän käsien näin. Tämä tarkoittaa, että lopettakaa, että älkää enää jatko. Olen tästä nyt pahoillani. Mm. No jos annan nyt puheenvuoron komissio Reenille neljän minuutin ajaksi, siis vain neljä minuuttia. Hän voi vastata näihin kysymyksiin, erityisesti Elisan kysymyksiin uskoakseni, ja sitten annan puheenvuoron työllisyysasioista vastaavalle komission jäsenelle, joka sitten tavallaan suoraan vastaa tässä teidän kysymyksiinne ja antaa myös oman esityksensä. Siihen meni sitten kymmenisen minuuttia tai pari minuuttia yli. Ei 14 minuuttia, koska yliaikaa voi tulla. Olli, ole hyvä. Ensimmäiset kysymykset sinulle. Neljä minuuttia. Thank you, Sharon. Kiitoksia Sharon. Ensinnäkin kysymykset edustaja Ferreiralta. Teillä oli kolme hyvin konkreettista kysymystä. Ensinnäkin, olemmeko valmiita keskustelemaan komission taloudellisten ennusteiden laatua. Ja kyllä me olemme valmiita siihen ja itse asiassa meitä valvotaan hyvin tarkkaan, koska tutkimuslaitokset analysoivat ja mm, valvovat toistensa taloudellisia ennusteita jatkuvasti. Ja kokonaisuudessaan voidaan sanoa, että meidän taloudelliset ennusteemme ovat aika hyvällä sijalla verrattuna muiden Eh, kansainvälisten instituutioiden taloudellisiin ennusteihin, mutta tämä on jatkuvaa työtä ja me tietenkin jatkuvasti yritämme parantaa eh, talousennusteitamme. Seuraava eh, täydellinen suuri talousennuste 27 jäsenvaltioille, joka ottaa huomioon kaikki taloudelliset ulottuvuudet, kasvutyöllisyys ja niin poispäin, esitellään helmikuussa. Toiseksi te kysyitte tästä velanpurkurahastosta. Me aiomme ottaa tämän mukaan suunnitelmaamme ja toivottavasti voitte katsoa sitä hyvin tarkkaan, lukea sitä hyvin tarkkaan. Me esittelemme mahdollisia vaihtoehtoja sille, miltä tällainen, miten tällainen rahaitu, rahasto ja sopimus voisi auttaa EUta selviämään valtion velan kestämättömyydestä ja tästä liiallisesta velkataakasta. Ja nämä lyhytaikaiset joukkovelkakirjat ovat osa tätä suunnitelmaa. Esitämme nämä vaihtoehdot myös ja sanomme, mitä ennakkoehtoja täytyy täyttää, jotta voidaan välttää moraalikato ja ö, saada aikaan tiukaa talouskuria ja saada aikaan laaja ja lyhyen tähtäimen lyhytaikaisten joukkovelkakirkojen euromarkkinat. On selvää, että nämä Eurobillsit ja tämä velanpurkurahasto kummatkin vaatisivat jonkinlaista sopimusten muutosta, ja te tiedätte, että tämä tulee vaikuttamaan näiden aloitteiden äh, aikatauluun. Sitten kasvu- ja työllisyysaloite, myöskin edustaja Lopes Fontanje puhui työttömyydestä työpaikkojen luonnista, verouudistuksista, rahoituksen saannista. Mielestäni verouudistukset monissa maissa, mukaan lukien Kreikka, mutta myös Espanja ja muut maat ovat tärkeä osa talouden ja yhteiskunnan uudistamisessa. Kyse on ei pelkästään valtion rahoituksen kestävyydestä, vaan myös yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Ihmisten on saatava se tunne, että heidän yhteiskuntansa toimii oikeudenmukaisella tavalla ja, on, ja oikeudenmukaisella tavalla kaikille kansalaisille. Sitten Laslo tulee puhumaan enemmän työllisyydestä, mutta on selvää, että meidän täytyy ryhtyä toimintaan, joka vastaa tätä ongelman laajuutta. Työttömiä Euroopassa on tällä hetkellä 25 miljoonaa ja tämä työttömyys on yhä enemmän pitkäaikaistyöttömyyttä. Tätä ei voida hyväksyä millään lailla. Joissain EU-jäsenvaltioissa työttömyys on korkeinta, joissa työmarkkinat ovat segmentoituneita. Tarvit, on hyväksytty jo hyvin rohkeita uudistuksia viimeisen 18 kuukauden aikana. Nämä ovat usein aiheuttaneet kiistoja, mutta ne ovat tärkeitä toimenpiteitä, jotta työmarkkinoiden toiminta paranisi ja on tarpeen, että nämä uudistukset pannaan tehokkaasti täytäntöön. Ja sitten yritysten täytyy tuntea voivansa luoda pysyviä työpaikkoja eurooppalaisille, erityisesti nuorille eurooppalaisille. Ne, jotka menettävät työpaikkansa, heidän täytyy saada räätälöityjä tukitoimenpiteitä työmarkkinoille pääsyyn helpottamiseksi. On tärkeää, että Tämäkin on osa vuotuisen kasvuselvityksemme kulmakiviä. Laszlo Andor tulee puhumaan enemmän tästä. Näytyy. Annan puheenvuoron komission Andorille. En tiedä missä järjestys haluttu puhua. Haluatko ensin antaa tämän yleisen puheesityksen vai, ja tarttua siinä ohessa näihin kysymyksiin jo, mutta voit itse päättää. Ole hyvä. Yes. Thank you, Commissioner, but my third question... Kiitoksia komission jäsen, mutta ette vastannut minun kolmanteen kysymykseeni. Se liittyy kasvu- ja työllisyys- ja ylijäämäkysymyksiin. All round. Um... Kyllä, mutta ajankäyttökuri on tässä lipsunut ja tässä on vaan pakko edetä. Ehkä siihen voidaan palata seuraavassa kysymyskierroksessa. Äh, Kiitoksia. Oh, coming with a little delay. Sekin on pahoin, tulin hieman myöhässä tänne, mutta todellakin haluaisin antaa lyhyen johdannon työllisyys- ja sosiaalipoliittisista aspekteista vuosittaisessa kasvatuksessa ja työllisyysraportissa. Ja tässä vastata myös kysymykseen, jonka kuulin tänne saapuessani. Mutta ensin siis yhteinen työllisyyskertomus ja kasvuselitys, ne kuvat varsin vakavaa tilannetta EU-ssa, mitä tulee työllisyyteen ja sosiaalisiin olosuhteisiin tai ehtoihin. Haluaisin tiivistää komission analyysin näillä alueilla ennen kuin menen pääkohtiin poliittisessa ohjauksessa jäsenvaltiolla. Ikävä kyllä viime vuoden aikana työllisyys heikentynyt viime vuotena ja tulevaisuudessa ovat heikentyneet. Tällä hetkellä EU on ainoa merkittävä alue maailmassa, jossa työttömyys edelleen kasvaa joka vuosi. Tänä kuukausi työttömyys on lisääntynyt EU:ssa ja tällä hetkellä, niin kuin varapuheenjohtajakin sanoi, luku on yli 25 miljoonaa henkilöä, mutta aina rohkaisen jokaista tarkastelemaan näiden lukujen taakse siellä näkyy, mikä on keskiarvo. Mehän voi kertoa vaikka keskiarvon EU, EUn takana. Sen takaa löytyy varsin erilaisia tilanteita kautta eri jäsenvaltioiden. Erot itse asiassa vain kasvavat. Työttömyys Itävallassa esimerkiksi on 4,4 prosenttia, kun taas Espanjassa se on lähes 26 prosenttia. Jotkut jäsenvaltiot ovat pärjänneet aika hyvin tässä talouskriisissä, jotkut muut taas ovat kärsineet kovasti erityisesti valtion velkasta velkakriisistä johtuen ja rahoitusjärjestelmästä johtuen euroalueen sisällä. Mielestäni on tärkeää korostaa tässä yhteydessä sitä, että korkea työttömyystilanne vain osittain on johtuu työmarkkinoiden toiminnasta. Jotkut rakenteelliset ongelmat ovat hyvin tunnettuja, kuten esimerkiksi työmarkkinoiden segmentoituminen varsin erityyppisiin työsopimuksiin, on heikot yhteydet työelämän ja koulutuksen välillä, puuttuu investointeja, aikuiskoulutuksessa. Nämä heikot ovat pahentaneet työttömyysongelmaa, mutta ne eivät ole kuitenkaan kriisin varsinainen syy. Suurin osa työttömyysongelmasta EU-ssa, erityisesti lisätyöttömyys verrattuna viime vuotiseen tilanteeseen, on tulosta vähäisestä kysynnästä, kokonaiskysynnästä puuttuu investoi luottamusta, saman kuluttajat luottamusta, eikä puuttuu investointeja kasvuun ja heikko yritysympäristö on vallalla monissa maissa. Tietysti pitää saada työmarkkinat mahdollisimman sitkeiksi ja kestäviksi kuin mahdollista ja tarttua rakenteellisiin ongelmiin niin, että ne eivät estä elpymistä. Tämä oli myös pyrkimyksenä työllisyyspaketissamme, jonka hyväksyimme viime huhtikuussa, mutta vasta tämä ASG-paketti ja uskottava emu, jos jonka komissio tänään esitteli. Tätä kautta voidaan saada kunnollinen resepti sille, että lopetetaan nämä työttömyyskriisi Euroopasta. Kaikessa tässä tietenkin täytyy toimia EU 2020 strategian puitteissa. Kun tartutaan työttömyyteen ja sosiaaliseen seuraamukseen kriisistä, on tietenkin edelleenkin prioriteettikysymys uudessa kasvuselvityksessä ja komissio antaa yksityiskohtaisia ohjeita jäsenvaltioille ja tukeutuu myös työllisyyspakettiin. Haluaisin nyt korostaa joitakin kaikkein tärkeimpiä tuloksia tästä yhteisestä työllisyyskertomuksesta, jonka tänään hyväksyimme. Ja puhun myös näistä suuntaviivoista, joita annetaan jäsenvaltioille. Ensinnäkin pitää edistää työpaikkojen luontia ja erityisesti saada aikaan kysyntää työlle työn verotus, se tuli myös kysymyksessä esiin, se on vieläkin liian korkealla tasolla aivan erityisesti matalapalkkaisilla aloilla ja tarvitaan muuta, muita verolähteitä, kuten saasteverot tai omaisuusverot. Pitää tehdä enemmän, jotta saadaan enemmän käytettyä hyväksi sisämarkkinoiden työpaikkapotentiaalia tai käytetään hyväksi vihreää taloutta tai tietotekniikan pitää lisätä työmarkkinoiden kestävyyttä ja kykyä säilyttää työllisyyttä ja reagoida sopeutuksiin, joita talous tarvitsee. Tässä voidaan tasapainottaa uudistuksia ja käydä sosiaalista vuoropuhelua. Tämä liittyy myös sisäiseen joustavuuteen yritysten sisällä, joka, jotta estetään se, että ei ensin aina irtisanota työntekijöitä. Tässä tarvitaan investointeja sopeutukseen ja uudelleenkoulutukseen. Myös meidän täytyy yksinkertaistaa työllisyyslainsäädäntöä, että vähennetään kuilua työllisyyden suojelun py- py- py- väliaikaisessa pysyvissä sopimuksessa. Tietysti pitää myös toimia tuottavuuden kanssa yhteisessä rintamassa ja saada aikaan riittävä minimipalkkataso, mutta estetään kuitenkin se, että ihmisistä ei saa tulla työtä köyhiä. Kolmanneksi koulutuksen, koulun jälkeinen työpaikan on erittäin iso ongelma. Lähes yksi viidestä nuoresta työpaikan itse asiassa ei löydä työpaikkaa ja yksi seitsemästä nuoresta ei ole työssä eikä koulutuksessaan koulutuksessakaan. Kun yhdistetään työ- ja koulutusmahdollisuudet esimerkiksi mm, oppisopimusten kautta sanotaan tärkeä. Seuraavalla viikolla tulemme esittämään uuden työllisyyspaketin teidän ehdotus kattavasta nuorisovakuutuksesta ja pyritään parantamaan koulutus, oppisopimusten laatua. Meidän pitää tietysti toimia pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan. Tällä hetkellä 26 miljoonasta työttömästä EU-ssa 11 miljoonaa on ollut työttömänä yli vuoden ajan. Meidän täytyy vahvistaa tämän takia sijoituksia, investointia työmarkkina palveluihin ja saada kannattavista työmarkkinapolitiikkaa ja näiden toimien täytyy tulla vahvemmiksi ja täytyy kohdentaa tukia yksittäisen työpaikan hakijoihin ja yhdistää myös työkokemus ja uudelleen kouluttaminen, niin sitten meidän pitää edistää sosiaalisia investointeja ja parantaa sosiaaliturvaa. Vakauttamisvaikutus, joka syntyy äh, turvaverkosta, se on heikentynyt koko kriisin aikana ja työllisyys, köyhyys on syventynyt ja lisääntynyt Talouksien tulot ovat vähentyneet kahdella kolmasosalla EU-valtiossa viimeisen kahden vuoden aikana, ja se väestön osuus, joka kertoo, että heidän taloutensa kärsii taloudellisista vaikeuksista, tämä kaikki on historiallisen korkealla tasolla, yli 25 prosenttia köyhimmistä. Sitten, miten täytäntöön pannaan aktiivisia osallistumisstrategioita ja pyritään aktivoimaan ihmisiä ja otetaan mukaan myös sosia- sosiaalipalvelut. Tämä on kaikki erittäin tärkeä. Yhteydet sosiaaliavun ja aktivoinnin välillä. Tätä pitäisi, linkki, linkitystä, linkitystä pitäisi vahvistaa, pitää estää syrjäytyminen ja varmistaa, että kaikki voivat vaikuttaa, antaa panoksensa taloudelle. Tässä on kyse sosiaalisista investoinneista. Tämä ei ole helppo asia suorittaa, kun jatkuvasti tarvitaan julkisen talouden vakauttamistoimia, mutta Eurooppa tarvitsee sosiaalisia investointeja, jotta esitetään vieläkin suurempi sosiaalinen kustannuserä, joka jatkossa odottaa. Ja sitten vielä haluaisin, arvoisat parlamentin jäsenet, korostaa tässä mielessä vuosittaista kasvuselvitystä. Se on varsin selväsanainen, kun se käsittelee eriytettä liittyä mm, julkistalouden vakauttamista ja tässä korostetaan myös koulutuksen investointeja ja pyritään parantamaan työllisyyspalveluita ja har- vedotaan, että pitää harrastaa aktiivista työmarkkinapolitiikkaa. Meillä on erityisiä suunnitelmia tätä varten ja tämä äh, on suuri investointierä. Me korostamme myös sitä, että täytyy jatkuvasti pyrkiä uudistamaan sosiaaliturvajärjestelmiä, jotta varmistetaan se, että ne toimivat tuloksellisesti ja tehokkaasti ja kestävällä pohjalla. Me tulemme palaamaan näihin kysymyksiin ensi vuoden alussa sosiaalisen investoinnin pakettimme yhteydessä. Hyvät naiset ja herrat, vielä lopuksi minä haluan korostaa sitä, että jotkut maat ovat ryhtyneet huomattaviin rakenteellisiin työmarkkinauudistuksiin ja olen tyytyväinen, että ne ovat reagoineet näihin maakohtaisiin suosituksiin ja ovat myös nähneet, että voidaan käyttää hyväksi EU-rahoitusta erityisesti, mitä tulee Euroopan, Euroopan komission youth nuorisoaloitteeseen. Tarvitsemme myös hallituksia toimimaan tehokkaammin ja työmarkkinaosapuolten pitää myös pyrkiä saamaan työmarkkinat kestävämmäksi tässä pitkässä kriisitilanteessa ja näin voidaan auttaa kaiken heikompia yhteiskunnassamme seisomaan omilla jaloillaan. Kiitoksia. Merci beaucoup, euh, euh, cher commissaire. Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. Te pääsitte kärrylle tästä keskustelusta, jota oli käyty jo tälle mahdollisuus puheenvuoron aikana vastata eri varjoesittelijöillekin. Meillä on nyt toinen puheenvuorokierros ja me tulemme ottamaan neljä puheenvuoroa. Kaksi varjoesittelijää työllisyysvaliokunnasta ja kaksi Ekon valiokunnasta. Aloitan nyt järjestyksessä. Eli Jean-Paul Gusses Ekon valiokunnasta ja EPPstä. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Tämähän ihan nuorentaa minua. Hyvät komission jäsenet, aivan aluksi haluaisin ilmaista iloni siitä, että työ, jota parlamentti on tehnyt EU-ohjausjakson suhteen, on otettu huomioon monissa tilanteissa. Lukiessamme tekstin huomaamme, että näin on, mutta muutoin minullahan ei olisi syytä teihin luottaakaan, ellei näin olisi. Parlamentti on nyt otettu kuitenkin huomioon. Paljon toimia täytyy tehdä, jotta voisimme parantaa taloudellista tilannetta ja parantaa työllisyystilannetta. Kukapa ei tukisi näitä toiveita, ei varmaankaan kukaan niitä vastusta tällä hetkellä, kun näemme kuinka jäsenmaat ovat enemmän tai vähemmän vaikeassa tilanteessa, mutta kaikki vaikeassa tilanteessa. Minä kuitenkin kysyisin teiltä äm, kysymyksen liittyen uskottavuuteen, komission toiminnan uskottavuuteen. Tällä hetkellä Euroopassa maat ovat jakautuneet, eivätkä pääse yksimielisyyteen budjetista, eivätkä pankkiunionista, ja jotka lopulta julkisen mielipiteen edessä ilmaisivat hyvin erilaisia näkökantoja kuin ne, joita Brysselistä on sovittu. Kysymyksessä ei tässä ole teidän tahtonne, sitä en kyseenalaista, mutta mitä välineitä teillä on käytössänne, jotta nämä erittäin hyvin laaditut, tasapainoiset, eh, harkitut tekstit tuottaisivat todellista, tehokasta tulosta, jonka meidän kansalaisemme voisivat havaita? Kiitos sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta ja työllisyysvaliokunnan puolesta. En tiedä, tiedättekö sitä, että puuttuu uskottavuutta teidän sanoistanne, uskottavuutta kansalaisten silmissä ja tämän parlamentin edessä. Jos olette tietoisia, niin olisitte puhuneet hiukan itsekriittisemmin kuin tänään teitä. Olen tyytyväinen, että olette kuitenkin täällä paikalla, koska politiikat josta herra päättää vaikuttaa kielteisesti näihin tavoitteisiin, joihin herra Andor on sitoutunut. Minä haluaisin esittää joukon konkreettisia kysymyksiä. Minkälaisiin, minkä johtopäätöksiin tulette, kun sitoudutte esimerkiksi viime, viime vuonna siihen, että tänä vuonna kasvisimme 0,4 prosenttia, mutta emme kasvakaan, ja, tai sitten seuraavana vuonna kasvamme yli 1 prosenttia. Nyt huomaammekin, että kasvu on aivan minimissä. Mikä on mennyt pieleen? Koska tietysti teitä pitäisi myös ymmärtää, miten nämä viime vuoden sitoumukset ovat toimineet. Sitten äh, pidätte edelleenkin kiinni, pyritte vakuuttamaan meidät siitä, että kasvut ja on vain tietty kasvuprosentti vai pidättekö, toteatteko, että on epäonnistu, epäonnistuttu Kreikassa, Italiassa, Espanjassa vuosi vuoden jälkeen? Tämä näkyy näistä kriisiennustuksissa. Te olette sanoneet, arvoisa komission ja se herra Rehn, että suhtaudutte myönteisesti työllisyyteen. mistä löytyy tällaisia myönteisiä merkkejä ja minkälaiset sosiaaliset kustannukset tähän liittyy, erityisesti ne tulee nuorisoon, ja sitten neljänneksi sitoudutteko sosiaalisiin sitoumuksiin kansallisissa työ, työllisyysohjelmissa ja pyrittekö uudistamaan rakennerahastojen toimia, jotta voitaisiin vaikuttaa nuorisotyöttömyyteen. Nythän ei ole euroakaan vielä tähän pantu. Käkis. Herras käkis, äh, ekonvaliokunta Äh, liberaaliryhmän puolesta sitten Roa Markin tämän jälkeen. Skilvakis, olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia, hyvät komission jäsenet. Kiitoksia esityksestänne. Te tiedätte, että on äh, kreikkalainen, äh, vanha kreikkalainen sana, joka äh, e, on eufemismi. Ja me voimme kutsua työllisyyspolitiikkaamme sellaiseksi Onko, se on oikeastaan eufemismi, onko meillä Euroopassa työllisyyspolitiikkaa ja tämä mm, kysymys, kaikki nämä maat, joissa meillä on 25, 15, 16 prosenttia työttömyyttä ja jossa meillä on äh, ikään kuin äh, vapaana tuotantokapasiteetti ja miljoonia ihmisiä. Uskotteko, että teillä ja näillä kyseisillä jäsenvaltioilla on välineet, jotta voitte tehdä jotain äm, työttömyyden vähentämiseksi seuraavan kolmen vuoden aikana? Kiitoksia Marin Arkin, olkaa hyvä. Commissioners, I looked at... Kiitoksia molemmille komission jäsenille. Minä katson ehdotustiedotetta ja ähm, Herra Barroso sanoi, että me pyrimme talouden tervehdyttämiseen, mutta missä kasvu on? Me olemme taantumassa nyt Euroopan unionissa. On hulluutta, että te jatkatte äh, samojen toimien toistamista ja odotatte erilaista tulosta. Minun ensimmäinen kysymykseni olisi se, kyllä me tarvitsemme talouden tervehdyttämistä, mutta mikä sen rytmi on? Eikö kukaan kyseenalaista rytmiä? Eikö lääke nyt myrkytä ainakin osan poliittista? potilaista ja vaikuta muihinkin. Minuun vaikuttaa se, että minä tulen Irlannista ja usein se on nähty Euroopan talouden tervehdyttämisen esimerkki maana ja välillä BKT-lukuja esimerkiksi esitetään. meillä oli prosenttikasvua viime vuonna, mutta BKT ja BKTL välillä on 22 prosenttia eh, eroa. Siis nämä ovat ne todelliset luvut ja näitä lukuja täytyy tuoda esiin, sillä meitä ei voida esittää jonkin sellaisen menestyksenä, joka ei toimi. Minä tiedän, että komissio tekee parhaansa ja kunnioitan sitä ja uskon, että monet teidän politiikanne tulevat keskipitkällä välillä eh, tuottamaan tulosta, mutta lyhyellä aikavälillä mitä me teemme? Mitä me teemme tällä rytmillä? Kolme kysymystä. Eikö minulla ollut puolitoista, puolitoista minuuttia? No kymmenen sekuntia. Äh, julkinen talous äh, on ollut vakauttavassa roolissa, mutta velkataakka on korkea. Teidän oma tekstinne sanoo näin. Mitä voimme tehdä? Äh, pohditteko te uudelleen tätä talouden tervehdyttämisen rytmiä? Ja entä jos me emme tavoita näitä Eurooppa 2020 strategian tulo- tavoitteita? Mitä sitten? Euh, Kiitoksia. Kiitos paljon komission jäsen voivat ehkäpä vastata näihin kysymyksiin. Ensin komission jäsen Rehn, sitten Andor. Ja tämän jälkeen jatkamme puheenvuorolla. Rehn, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen herra Gosesilta? Uskottavuus komissiossa. Jaan tämän huolen, mitä tulee EUn uskottavuuteen ja euroalueen uskottavuuteen. Ajatellen sitä, miten me kriisiin, kriisiä pyrimme selvittämään, mutta niin kuin yleensäkin elämässä, tämäkään ei ole niin mustavalkoista, vaan tästä löytyy eri sävyjä harmaan ja muun, väri, muun värisen sävyjä. Me olemme aika huomattavaa edistystä kuitenkin tietyillä toimialoilla saaneet aikaan viimeisen puolin vuoden aikana kesän jälkeen saaneet aikaan, vaikka muissa kysymyksissä työmme edelleenkin on kesken ja meidän pitää jatkaa ja tehdä enemmän. Esimerkiksi Euroopan vakausmekanismi alkoi pysyvänä mm, mekanismina lokakuussa. Se on maailman suurin rahoituksellinen valomuuri, eikä sen vaikutusta pitäisi aliarvioida. Samoin Euroopan keskuspankki teki erittäin päätö- tärkeitä päätöksiä koskien monetaarisia su- suoria rahoitusoperaatioita, mä- määritteli ehdot mahdolliselle to, to, jälkimarkkinatoimille. Tämä on selvästi rauhoittanut rahoitusmarkkinoita ja tämä sitten tulee näkymään aikanaan luottamuksessa reaalitalouteen Euroopassa. Ehkä muistatte, että aikaisemmin tänä vuonna noin huhtikuusta eteenpäin meillä oli kielteinen kääntöpiste. Ensimmäiset kolme kuukautta olivat oikeastaan aika myönteisiä tänä vuonna. Oli vahvaa kasvua ja näimme, että Euroopan kansantalot olivat elpymässä. Sitten tuli u- pidettiin vaalit, kahdetkin vaalit Kreikassa, Espanjassa, pankit joutuvat suurempiin, vielä vakavampiin vaikeuksiin ja päätöksentekokyky euroalueella kokonaisuudessaan ei ollut kovinkaan äh, tasolla tai vakuuttavaa. Tietty aikaviive tässä oli ja kasvu heikkeni ja edelleenkin kärsimme tästä, mutta samanaikaisesti nyt ryhdymme ra- ratkaiseviin toimiin, että voimme palata elpymisen tiellä ja siinä mielessä – maanantai, oikeastaan tiistai-aamun päätös koskien uutta pakettia Kreikalle vähentää sen kestämätöntä velkataakkaa on erittäin tärkeä virstanpylväs. Tämä päätös osoittaa, että euroalue on vakavissaan, kun sanomme, että olemme valmiita tekemään mitä tahansa varmistaaksemme kestävyyden ja euron pysyvyyden. Itse asiassa tehän tiedätte, että tarkkailijoilta markkinavoimia on ollut esillä, jotka ovat väittäneet, että Euroopan päätöksentekijät ovat vielä mutkan takana jäljessä. Minä kyllä sanoisin, että ne, jotka spekuloivat edelleenkin Grexitillä, Kreikan eurosta ero, eroamisella ja euron hajoamisella, he ovat pahasti jäljessä jälkijunassa. Se on niin last season ja me voimme osoittaa, että olemme vakavissamme kestävyydestä, euron kestävyydestä ja haluamme vakavissamme vähentää Kreikan velkataakkaa niin, että Kreikasta tulee kestävä valtio ja se palaa elpymisen tielle ja taloudellisen kasvun tielle. Paljon on siis tehty, mutta kyllä, paljon on vielä tehtävää ja tämän takia vuosittainen kasvuselvitys tekee tietä uusille toimille ja myös tämän päivän komission sinikopia tai blueprint-suunnitelma syventää todellista talous- ja rahaliittoa ja e-, edistää vielä uusien toimien seuraamista. Herra Gutierrez Prieto sanoi, että tämä, tämän, tänä vuonna on ollut enemmän kasvu kasvua kuin ennakoitu ja, tai vähemmän kasvua kuin ennakoitiin ja näin on. Tämä johtuu osittain siitä, että tiettyjä epäonnistumisia tapahtui aikaisemmin poliittisissa toimissa, mutta osittain tämä johtuu myös ly- hiljaisen äh, vähemmästä kasvusta ulkoisissa tekijöissä. Molemmat vaikuttaneet kielteisesti kasvuun tänä vuonna. Ja looginen ainoa johtopäätös onkin, että täytyy sitten vain korjata näitä virheitä, joita on tehty ja pitää parantaa suoritustaan niin jäsenvaltioissa kuin koko EU-ssakin. Ja näin voidaan sitten edesauttaa paluuta elpymiseen ja kasvuun. Herra Skulakakis, teidän aikanne on ohi. Uh, uh, Anteeksi, mutta ottakaa Elisan kysymys vielä mukaan. Siinä ei vastattu. Äh, the compact, uh... Mitä tulee kasvu- ja työpaikkasopimusta? In the member states recommendations. Concerning the surplus countries. Mitä tulee näitä ylijä, yl, ylijäämän maihin, mm, ne tulevat esille seuraavana viikkoina. Me olemme viemässä loppuun tutkimusta siitä, mitä voidaan tehdä, jotta voidaan uudelleen tasapainottaa Euroopassa taloutta paremmin ja nopeammin myös uudist- tekemällä uudistuksia ylijäämämaissa. Millaisia poliittisia toimia voidaan käyttää, jotta voidaan paremmin tasapainottaa Euroopan taloutta, ei vain vaje- ja budjettivajemaissa, niin kuin tätä tapahtuu, niin kuin tiedätte, siellähän siis ei vain siellä, vaan siis otetaan huomioon myös nämä ylijäämämaat. Tässä mielessä mielestäni kannattaa panna merkille, että asiat kyllä etenevät, koska Saksassa viimeisimmät palkkaneuvottelut johtivat 5 prosentin keskimääräiseen palkan kasvuun, palkkojen lisäykseen. Ja tässä mielessä tämä tukee kotimaista kysyntää Saksassa ja aika vahvaa performanssia työmarkkinoilla Saksassa ja edistää kotimaista kysyntää euroalueen suurimmassa kansantaloudessa, mutta me tarkastelemme tätä asiaa, seuraamme asian kehittymistä, kehittymistä ja varmasti tulen palaamaan keskustelemaan tästä tärkeästä kysymyksestä teidän kanssanne, miten voidaan tasapainottaa Euroopan taloutta. Paljon kiitoksia, Lars Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, ensinnäkin haluaisin korjata ajatuksen, että komissio aina yrittää samaa. Se ei ole totta makrotaloudellisessa politiikassa, rahoituksella arkkitehtuurissa, jossa viime vuosina olemme esittäneet useita uusia elementtejä, uusia aloitteita – Tietenkin e, ehdotukset voivat joskus jäädä jumiin e, e, esimerkiksi neuvostoon, mutta ei pelkästään neuvostoon, ja tämä vaikuttaa täytäntöönpanon nopeuteen. Mutta työllisyyspolitiikasta sitten me olemme ryhtyneet useisiin aivan uusiin aloitteisiin ja lähestymistapoihin. Jos kuuntelitte, ja tiedän, että kuuntelitte, viime huhtikuun työllisyyspakettia, niin se tasapainotti työ, työllisyysstrategiaa. Se teki siitä sopivamman nykyisiin kriisiolosuhteisiin ja siinä korostettiin ei pelkästään tarjontapuolta, joka on perinteinen osa EUn työllisyysagendaa, vaan myöskin tehokasta kysyntäpuolta, joka löytyy myös tästä tämänpäiväisestä vuotuista kasvuselvityksestä. Me yritimme myös vahvistaa hallintoa EU-tasolla yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta varmistetaan, että tuleva hallintoprosessi ja tulevat aloitteet vastaavat paremmin heidän tarpeitaan ja heidän odotuksiaan. Me olemme ryhtyneet aivan toisenlaiseen toimintaan kuin menneisyydessä. Mm, e, käytämme Euroopan sosiaalirahastoa nyt nuorisotyöllisyyden tukemiseksi. Viime syyskuussa komissio hyväksyi nuoriso työllisyysaloitteen vastauksena tähän syvään kriisiin ja siihen, että elpymisen sijaan olimme luisumassa takaisin taantumaan useissa maassa ja tämä epäoikeudenmukaisesti erityisesti vaikutti nuoriin sukupolviin. Siksi ryhdyimme aloitteisiin, joita aikaisemmin ei ole tehtykään. Me menimme niiden jäsenvaltioiden pariin, joilla on korkein nuorisotyöttömyysaste ja komissio teki ehdotuksia EU-määrärahojen uudelleensuuntaamiseksi hankkeisiin, jotka auttavat suoremmin ja tehokkaammin ja nopeammin työttömiä nuoria. summa, joka on uudelleen jaettu äh, tässä äh, hankkeessa, on noin 10 miljardia euroa. Äh, ei pelkästään Euroopan sosiaalirahasto, vaan myös muut rahastot ovat vastanneet joustavasti tähän syvennevään kriisiin ja sen haasteisiin. Ja kuten jo aloituksessani mainitsin, on täysin uusi aloite joka ei tule aivan kirkkaalta taivalta, koska tämä nuorisotakuu on ollut mukana jo Eurooppa 2020 alkuperäisessä aloitteessa. Mutta minun on sanottava, että silloin oltiin ehkä hiukan itsetyytyväisiä useissa jäsenvaltioissa, mitä tulee tarpeeseen saada uusia elementtejä ja keskustella uusista välineistä työllisyyden edistämiseksi. Meidän täytyy uudelleen käynnistää keskustelu nuorisotakuusta äh, tässä aloitteessa äh, vuosi sitten se sai varsin myönteisen vastaanoton neuvostossa. Ja ensi viikolla toivottavasti voimme hyväksyä sen nuorisotyöllisyyspaketin puitteissa. Ja yhteytemme Irlannin puheenjohtajavaltioon osoittavat, että keskustelun neuvostossa tulisi edetä nopeasti ja neuvoston johtopäätökset hyväksytään pian tästä. Ja haluaisin vielä kerran korostaa rahoitusvälineiden merkitystä, koska ne ovat todella tärkeitä vuodelle 2012 ja sen jälkeenkin, ja siksi on todella valitettavaa, kuinka tilanne on kehittynyt tai ei ole kehittynyt, mitä tulee tämän vuoden lisätalousarvioon. Meillä on suuri rahoitusvaje ja meiltä puuttuu varsin suuri summa, jotta voisimme uudelleen rahoittaa jäsenvaltioiden työllisyyshankkeet. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Nyt aloitamme kolmannen kysymyskierroksen. Aluksi Emili Turunen vihreiden ryhmästä ja sitten herra Suntis. Turunen, olkaa hyvä. I'm also, I'm also on both Kyllä minä olen täällä ainut ja minä olen molemmissa valiokunnissa mukana, joten pyrin kattamaan vihreiden kannan. Aivan aluksi lehdistötiedotteessa sanotte, että kasvusta on merkkejä. Näin saattaa olla, mutta uusimmassa ennusteessa on hyvin negatiivisiakin merkkejä, jotka tulisi komissiossa ottaa huomioon. Matala kasvu aste tänä vuonna ja ensi vuonna ja jatkava työttömyyden kasvu vuosina 2013 ja 2014 ovat erittäin vakavia ja näemme tämän viime vuonna myöskin kasvavat velat. Vetoamme komissioon, että he tunnustaisivat syvemmällisellä tasolla nämä avain luvut. Kysymys komission jäsen Reenille. Näin, että vuotuisessa kasvuselvityksessä oli yksi indikaattori sektori, joka oli vuoden 2011 selvityksessäkin mukana liittyen se, että parlamentilla olisi tulostaulukkoon liittyen roolinsa. Mikä tämä rooli olisi? Toiseksi komissio on sanonut, että se aloittaa arvion euroalueen alia ylijäämien suhteesta. Onko tämä työn alla? Ja kolmanneksi, kuinka te aiotte rahoittaa tämän työllisyys- ja kilpailukykyvälineen? Ja sitten aivan nopeasti Haluaisin kiittää komission jäsen Andoria tästä nuorisotakuusta. Se on erittäin tärkeä asia työllisyysasioiden valiokunnalle. Kaikkien haavoittuvaisemmat ryhmät te mainitsitte ähm, työllisyyslainsäädännön yksinkertaistamisen ja joustavuuden lisäämisen. Kuinka tämä auttaisi haavoittuvaisia ryhmiä? Kiitoksia. Edustaja Suntis, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αναφέρομαι στον κύριο Ρεν. Puheenjohtaja. Kysyisin komission sen Reiniltä. Puheenvuoronsa alussa hän sanoi, että hän yritti yhdistää kaksi osaa. Hän toimi sekä arkkitehtina että palomiehenä. Hän oli palomies, kun yritti tehdä Kreikan velasta kestävää, toimivaa. Annetaan tietyn ehdon rahaa Kreikalle. Joulukuussa jälkimarkkinoilla pitää ostaa näitä joukkovelka Ne, jotka tähän osallistuvat, ovat kreikkalaiset pankit ja vakuutusyritykset. analyysteet muutenhan tämä ei toimisi analysoijien mukaisesti. kuitenkin, arvoisa komission jäsen, ei ole tullut selväksi, mistä nämä rahat löytyvät, jotta voidaan uudelleen ostaa näitä joukkovelkakirjoja. Saammeko uuden lainan ERVVstä saamme kuuden tyyppisiä joukkolainoja, koska tämähän on vapaaehtoinen ohjelma. Miten luulette, että Kreikan pankit vakuutetaan osallistumaan <coughs> anteeksi, tähän prosessiin, koska pankit siellä sanovat, että ei heillä ole mitään eh, motiivia näin tehdä. Ja myös Kreikan pankkien pääomittaminen on oma kysymyksensä. Jos tämä ohjelma viedään loppuun ja meillä on ongelmia myös vakuutusrahastoissa. Viimeisessä äh, velkojen leikkauksessa operaatiossa menettiin paljon. Nyt äh, vakuutusyrityksellä ei enää ole kapasiteettia. Jatkuuko tämä prosessi nyt pakollisena? Kiitoksia. Euh, Kaksi viimeistä puhujaa tässä ryhmässä, niin että voidaan vastata kaikille näille. Herra Παπακές, sitten Rova Podimata. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της ανάπτυξης, όπως είπατε, αποτελεί... Kiitoksia puheenjohtaja. Kasvu on tietenkin erittäin tärkeä aihe, koska se liittyy Euroopan unioniin, mutta myöskin ähm, vuoropuhelun yhteiskuntien välillä. Minä tulen maasta, jolla on suuria ongelmia Kreikasta, Äh, on ongelmia kilpailun kanssa ja niin poispäin. Ensinnäkin keskityttiin työvoiman kustannuksiin. Tämä kaikki johti siihen, että työttömyys kasvoi ja niin poispäin. Siksipä kysymys, onko tässä mahdollisesti uudenlaisia suuntaviivoja uudessa kasvuohjelmassa, että näitä tarpeellisia toimenpiteitä ei unohdeta. Emme halua yhden, kahden tai useamman nopeuden Eurooppaa. Madame Kratsa. Bodemaata ja sitten Kratsa. Arvoisa komission jäsen, haluaisin kiittää teitä odottamattomasta, mutta vahvasta puheenvuorosta, jonka viime viikolla piditte Strasbourgissa täysistunnossa. Te vetositte muutama tunti ennen euroryhmän kokousta, te vetositte kaikkiin osapuoliin, jotka toimisivat rakentavassa hengissä, hengessä ja pyrittäisiin pääsemään tästä tuhoisasta redline-politiikasta, koska kiittäisin teitä todellakin tästä puheenvuorostanne, jonka piditte komission nimissä ja haluaisin korostaa, että yleensä tällaisessa hengessä euroryhmässä päätöksiä Kreikassa tehdään. Haluaisin kysyä kahdesta asiasta. Jotta voimme onnistua, tarvitaan, e, tiettyjen ehtojen täytyy täyttyä yksi ehto velan uudelleen lunastamisen pitäisi onnistua ja olen sitä mieltä, oletteko te varma siitä, että tämä menettelytapa voi onnistua niin kuin sen pitäisi? Ja toiseksi arvoisa komission jäsen, turvallisen tapa saavuttaa minkä tahansa velan kestä, kestävyys on elpyminen ja vahva kasvu. Ja nämä ovat perusprioriteetteja myös vuostaissa kasvuselvityksessä, kasvuselvityksessä, josta tänään puhutaan, mutta maat, jotka toteuttavat erilaisia rakennus- tai, e-, kärsivät suuresta lamasta. Mitä me voimme siis tehdä? Tämä perusehto, joka auttaa kasvussa, julkisten, julkisen talouden uudelleenjärjestelyt ja uudistaminen, se voi toimia maissa, jotka joutuvat näitä uudistuksia tekemään. Epitropi. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin puhua työttömyydestä on ihan turha korostaa, kuinka tär- vakava asia tämä on Euroopalle ja myöskin tarvitaan poliittista ponnistelutoiminta Euroopalle. Nämä toimintaryhmät, jotka on luotu maihin, joissa on suuria ongelmia ja jotka saattaisivat kehittää erilaisia ongelmia näille 20, 82 miljoonan euron absorptiolle mukaan lukien Kreikka. Onko teillä mitään eh, eh, lisätukia? Tämä olisi erittäin tärkeää, koska tämä on uusi aloite, jota pitäisi käyttää parhaimmalla mahdollisella tavalla. Sitten toiseksi Euroopasta ohjausjaksosta haluaisin kysyä teidän arvionne ja suosituksenne kaikille, jokaiselle maalle erikseen, niin kuinka tarkkaan otatte huomioon äm, kerranaisvaikutukset muihin maihin? Me tiedämme, että yhdellä taloudella on vaikutusta toiseen talouteen, erityisesti euroalueen sisällä. Kiitoksia. Señores comisarios, muchas gracias. Kiitoksia arvoisat komission jäsenet. Haluaisin sanoa nyt, olen nyt varsin huolissani, koska luin ainakin tällaisen tiivistelmän tästä blueprintisuunnitelmasta, että sieltä voin lukea, että kollegio ei todellakaan ole kuunnellut ollenkaan sitä, mitä parlamentti on sanonut ja toistanut viime kuukausien ajan erityisesti tai sen mietinnön yhteydessä, kun puhumme talous- ja rahaliiton tulevaisuudesta. En tiedä, onko tämä tiivistelmä, onko siinä jotakin vikaa, jonka luin, vai koko asiakirja Täällä ei ole yhtään sanaa EU 2020 strategiasta. Tässä edelleenkin analysoin sitä, että ainoa ongelma on makrotaloudelliset lipsumista, että vain toimitaan tämän suuntaisesti. Ei ole yhtään sanaa, kritiikin, kritiikin sanaa epäonnistumista politiikassa ja minkälaista vaihtoehtoista kasvupolitiikkaa voitaisiin harrastaa. Ei ole yhtään sanaa sosiaalista kysymyksestä päinvastoin edelleenkin Puuttuu siis, eikä puhuta inhimillisistä voimavaroista, joka on heikentymässä EU-ssa. Tätä kautta vain voidaan kilpailla tulevaisuudessa. Laadulla voidaan kilpailla ja täällä ei ole sanakaan myöskään nuorista, ei yhtään sanaa teollisuuspolitiikasta Euroopassa. Minä toivon, arvoisa komission jäsen, että tämä on joku lipsahdus ja ehkä voidaan vielä korjata tilanne ennen Euroopan neuvoston kokousta. Ainoa asia, joka voi auttaa, on tämä neuvosto, joka nyt on ollut öö, kuuro, mutta kuulisi kuitenkin yhtenäisesti puhuvia parlamia ja komissio, yhteisesti puhuvia parlamenttia ja komissiota, ja nyt kuitenkin puhuvat mielestäni eri äänillä. Kiitoksia. Nyt etenemme päinvastaisessa järjestyksessä. Pyydän ensin Laslo Andoria vastaamaan näihin kysymyksiin seitsemässä minuutissa ja sitten komission jäsen Reenillä on puheenvuoro tämän jälkeen. Madam Chair, honorable members, the... puheenjohtaja, hyvät jäsenet, komissio ei unohda inhimillistä pääomaa. Tämän vuoksi me korostimme sitä, että monivuotoisessa rahoituskehyksessä täytyy olla äh, vahva eurooppalainen äh, sosiaalirahasto mukana, jotta voisimme investoida ihmisille pääomaan. Tämä on komission alkuperäisessä ehdotuksessa mukana. Me olemme korostaneet tätä, jotta voisimme säilyttää linkin äh, rahoitusvälineiden ja Eurooppa 2020 strategian välillä. Euroopan sosiaalirahasto on yksi näistä välineistä, mutta muitakin rahastoja on. Tehän tunnette ne erittäin hyvin. Emme nyt tietenkään joka kerta äh, toista jokaista asiaa, jokaista argumenttia joka ikisessä asiakirjassa, mutta tämä on mukana. Ja ähm, monivuotoista rahoituskehystähän ei ole saatu vielä päätöksiä, on erittäin tärkeää jatkaa näiden välineiden puolustamista. Tietenkin niitä tullaan käyttämään erilaisessa ympäristössä joustavammin Mutta näinhän on kriisiaikana tapahtunut. Ei lainkaan vähäisimpänä nuoret ovat mukana. Kiittäisin edustaja Turusta hänen äm, huomioistaan ja työstään nuorisotakuun parissa komission kanssa yhdessä. Toivon, että saavutamme odotukset kysymys koskien kaikkein haavoittuvaisimpia ja sitä, kuinka yksinkertaistaminen auttaa heitä. Ehkä tässä on jonkinlainen kielellinen muotoilu, mutta minä viittasin työmarkkinoiden sirpaloitumiseen ja jakautumiseen tyyppisten työsopimusten välillä. Te tiedätte, mitä me olemme pyrkineet sammuttamaan ja minkä eteen tekemään töitä. Se, että me pääsimme tästä jaottelusta eroon, jotta me voisimme myöskin suojella nuoria ihmisiä ja monia työntekijöitä, joilla on ollut määräaikaisia sopimuksia hyvin pitkän ajan. Heillä on ollut vain mahdollisuus saada määräaikainen sopimus, jos he ovat saaneet ollenkaan töitä. Tämän tyyppisiä yksinkertaistamistoimia voidaan tehdä, ne voivat tuottaa positiivisia tuloksia. Kysymys äh, toimintaryhmistä äh, kahdeksassa maassa, Latviassa, Liettuossa, Etelä-Euroopan äh, maissa ja Slovakiassa ja Irlannissa. Helmikuulta kesäkaudelle. Minä mainitsin jo taloudelliset vaikutukset sillä, että meillä on ollut 10 miljoonaa euroa, joita näille maille on myönnetty näihin toimiin. Niiden kautta yli puoli miljoonaa nuorta on saanut suoraa tukea näissä kahdeksassa maassa. Meillä oli myöskin kontakteja Eh, ilman samantyyppistä ohjelmaa seitsemän muun jäsenmaan kohdalla. nuorisotyöttömyyden suhteen, mutta tämä oli enemminkin dialogia kuin samantyyppistä eh, tukitoimintaa. Me tulemme kuitenkin jatkamaan tätä työtä. Tietenkään me emme voi joka kerta mm, antaa samantyyppisiä summia käyttöön. Meidän täytyy antaa aikaa näille ohjelmille tuottaa tulosta. Isämaissa kysymyksissä on myöskin se, että tarkastelemme mahdollisuuksia ja sitä, mitä seuraavilla jaksoilla tullaan toteuttamaan. Minun päämääräni on toteuttaa kolme vierailua teillä Italian, Portugalian ja Espanjan tulevana viikkona. Nämä maat ovat kaikkein kipeimmin avun tarpeessa. Uskon, että Ollikin haluaisi kommentoida palkkojen mukauttamista palkkakehityskysymyksiin liittyen. Meillä on tietenkin yleinen perusperiaate, tuottavuuden ja dynamiikan yhteys. Meillä on ollut eroavaisuuksia eri maissa, mutta me aina korostamme sitä, että työmarkkinaosapuolia tulisi kuulla, kun pyritään korjaamaan näitä eroavaisuuksia ja myöskin sosiaalinen aki pitäisi näissä maissa ottaa huomioon. Tilanteet ovat hyvin erilaisia ja me teemme myöskin yhteistyötä kansainvälisen työjärjestö ILON kanssa, kun tarkkailemme tilannetta. Tapasin Kreikassa viime vierailullani työmarkkinaosapuolten osapuolia. He kertovat siitä, kuinka he näkevät tilanteen ja me teemme jatkuvasti töitä, jotta voisimme saada tämän vuoropuhelun toimimaan. Kiitoksia. Komission jäsen Rehn, olkaa hyvä. Thank you. First, uh, Kiitoksia. Ensinnäkin edustaja Turusen kysymykset. Ensimmäinen kysymyksenne liittyi uuteen rahoitusalan indikaattoriin tässä varoitusmekanismia koskevassa kertomuksessa. Me olemme keskustelleet parlamentin kanssa toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti ja olen lähettänyt kirjeen puhemies Martin Schulzille, jossa kerroin Euroopan parlamentille indikaattorista, joka koskee rahoitusvakautta, joka on tietääkseni 11 indikaattori tässä varoitusmekanismia koskevassa kertomuksessa. Sitten Toiseksi nämä linkit vaje- ja ylijäämämaiden välillä. Viittaan aikaisempaan vastaukseeni edustaja Ferreiralle. Meidän kertomuksemme ylijäämästä ja ylijäämän vaikutuksesta Euroopan talouden tasapainottamisesta on tulossa lähiviikkoina. Kolmas kysymyksenne koski konvergenssi- ja kilpailuvälineen rahoittamista, jota ehdotamme tässä suunnitelmassamme todellista talous- ja rahaliittoa varten ja miten se sitten rahoitetaan. Me oletamme, että ensinnäkin me täytyy päästä yhteisymmärrykseen monivuotista rahoituspuitteista, ja tämä olisi sitten erillinen asia – se olisi pelkästään euroalueen asia ja euroalueen jäsenvaltiot, jotka osallistuisivat tähän, äh, niiden sitten täytyisi päättää siitä, miten tämä rahoitetaan. Sitten herra Tsutsisin kysymys koskien velan takaisinmaksuoperaatiota Kreikassa – takaisin osto-ohjelmaa Kreikassa. On totta, että hintojen ei odeta olevan korkeampia kuin viime perjantaina 23. marraskuuta oikeudellisesti, ja minun on sanottava tämä hyvin selvästi, oikeudellisesti tämä on operaatio Kreikan viranomaisten välillä, siis Kreikan tasavallan ja yksityisten investointien välillä ja Kreikka voi suunnitella ja hoitaa tämän operaation. Minä voin vain sanoa, että riittävä rahoitus velaisin taka, takaisinosto varten tulee olemaan. Edustaja Podimata viittasi kysymykseen, toimiiko tämä euroryhmän sopimus. Tämä on hyvin huolellisesti laadittu ja selkeä sitoumus euroalueen jäsenvaltioilta äh, alentaa äh, Kreikan velkataakkaa, jos tarpeen kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen suhteen on hyvin selkeitä sitoumuksia velkataakan laskemiseen 120 prosenttiin vuonna 2020. Ja tärkeää on se, että on vielä lisäsitoumus euroalueen jäsenvaltioiden taholta harkita lisätoimenpiteitä ja apua esimerkiksi alhaisempi yhteisrahoitus rakennerahastoissa jotta Kreikan velka verrattuna BKT voidaan laskea, sitä voidaan laskea konkreettisesti. Ensimmäinen vaihe on seuraavina viikkoina ja kuukausina. Tähän on sitouduttu hyvin voimakkaasti, kun taas sitten on sitouduttu siihen, että vuoteen 2016 mennessä päätetään, jos tarpeen lisätoimenpiteistä, jotta velkataakkaa saadaan entisestään laskettua. Olen varma, että tämä tulee vaikuttamaan myönteisesti mitä tulee luottamukseen Kreikan talouteen ja näette, että Euroopan unioni tässäkin alhaisemmalla yhteisrahoitustasolla rakennerahastoissa auttaa. Aiomme komissiossa jatkaa tätä alhaisempaa rakennerahastojen yhteisrahoitustasoa myöskin tulevissa rahoitusnäkymyksissä. Täällä on itse asiassa suuri merkitys 4-5 miljardia euroa, eli noin 2,5 prosenttia BKTstä. Ja vaikka se vaikuttaakin ehkä pieneltä joidenkin mielestä, niin se on aika paljon, jos arvioidaan äh, Kreikan velan kestävyyttä. Koko paketti sisältää viidestä kuuteen erilaista toimenpidettä, jossa äh, lainan maturiteetin ja äh, korkotason laskemisen misen korkotaso ovat tärkeimpiä osia tätä pakettia. Muodolliset päätökset on tehtävä euroryhmän kokouksessa 13. joulukuuta, mikäli kansalliset menettelyt on saatettu päätökseen. Ja öö, sen jälkeen, kun on arvioitu tämä mahdollinen Kreikan velan takaisinosto-operaatio. Edustaja Kratsa puhui siirrännäisvaikutuksista eri euroalueen valtioiden välillä. Tämä liittyy hyvin voimakkaasti tähän vuotuiseen kasvuselvitykseen, siksi viittaan tähän tulevaan kertomukseen ylijäämistä ja siitä, kuinka voidaan paremmin tasapainottaa Euroopan talous. Herra Alonso puhui tästä komission suunnitelmasta, näin sen ainakin ymmärsin. Kollega ja ystäväni Laslo Andor jo vastasikin tähän pitkälti. Haluan vain sanoa, että tässä on konseptuaalinen ero näiden kahden tänään hyväksytyn asiakirjan välillä. Vuotuinen kasvuselvitys käsittelee konkreettisia toimenpiteitä ja kysymyksiä vuodelle 2013, vuoden 2013 ohjausjaksolle, kun taas tämä komission suunnitelma kohti syvällisempää todellista talous- ja rahaliittoa käsittelee ennemminkin talous- ja rahaliiton arkkitehtuuria. Se ei kätä kaikkia toimintoja, sen ei ole tarkoituskaan, se käsittelee siten, miten euron toimielimistä pohjaa tulee vahvistaa. Ja jotta voisimme mennä kohti tätä suunnitelmaa ja vahvempaa talous- ja rahaliittoa, me tarvitsemme tätä two-packia. Se on e, jatkoedistyksen pohja, joten luotan siihen, että teette työtä, jotta tämä saavutetaan ja voimme todella edistyä ja saada rakentaa uudelleen talous- ja rahaliitto. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, kiitoksia hyvät komission jäsenet. Tämä on toinen kerta, kun kaksi valiokuntaamme kokoutuvat eurooppalaisen ohjausjakson merkeissä ja pahoittelevat komissaarit, mutta jälleen kerran on tässä merkki siinä, että Euroopan parlamentti ottaa eurooppalaisen talouden ohjausjakson vakavasti. Molemmat te korostitte tätä, kan, tätä vuotuista kasvuselvitystä ja sen roolia, mutta minua kuitenkin hämmästyttää tämä julkaistu lehdistötiedote vuotuisesta kasvuselvityksestä, joka sanoo, että vuotuinen kasvuselvitys starttaa – työn. tämähän on tämä lause, ensimmäinen lause, jonka juuri luin sellainen, että Euroopan parlamentti olisi voinut sen lähestulkoon kirjoittaa, mutta sitten seuraavassa kappaleessa tässä tekstissä ei ole sanaakaan Euroopan parlamentista. Ja samaan aikaan näen tämän ähm, suunnitelman, josta puhuitte hyvin paljon. Ja tässä sanotaan lyhyesti sanottuna erityisesti ne, joiden tarkoitus on äh, lisätä parlamentin valvontaa EU-ohjausjakson osalta, kuten esimerkiksi keskustelua parlamentin kanssa liittyen vuotuisen kasvuselvitykseen. Ilmeisesti nämä kaksi tekstiä on kirjoittanut eri henkilö tai kaksi me eri aivolohkoa on ne kirjoittanut. Minä luulen, että komissio on kollegio. Jos te haluatte, että jäsenmaat ottavat Euroopan talouden ohjausjakson vakavasti. Ottakaa tämä parlamentti vakavissanne. Olemme vuosia taistelleet siitä, että äh, ex ante ohjaus tarkoittaisi politiikassa jotakin. Ja mä tarkoitan sitä, että ensimmäisen vuosi kolmanneksen aikana, kun meillä on talouden tilasta keskustelua ja kun puhumme vastuusta ja jäsenmaiden roolista ja siitä, mitä ne ryhtyvät tekemään, jotta voisivat korjata alijäämiä ja puuttua työttömyyteen, että he voisivat sen tehdä. Ja suoraan sanottuna nämä asiakirjat ovat meidän parhaita välineitämme, mutta vielä on jonkin verran työtä tehtävänä, että pääsisimme yhdessä tekemään töitä näillä linjoilla. Olen varma, että Euroopan talouden ohjausjaksoa käsittelevä kokous 28. tammikuuta olisi erittäin tärkeä hetki. Minä toivon, että me yhdessä lähdemme liikelle. Ei siksi, että perussopimuksen mukaan parlamentilla on yhteinen oikeus olla mukana laatimassa EU-ohjausjaksoa, vaan siksi, että nämä, jotta nämä politiikat muuttuisivat todellisiksi teoiksi jäsenmaissa. Erät täällä ovat tämän todenneet tänään ja minä uskon, että ainakin omalta osaltani olen tätä mieltä, että meitä hämmästyttää välillä se, että kun kuvataan jäsenmaiden kurssia, se ei ole mitenkään muuttunut, vaikka kasvuennusteita on korjattu alaspäin. Kaikki arvioivat elimet, Euroopan komissio tai muut, kuten OECD, ovat näin tehneet. Haluaisin kiittää paljon tulkkeja, jotka ovat aivan loppuun asti auttaneet meitä. Ja on hienoa, että teemme valiokuntien välillä tällaista yhteistyötä. Me palaamme tähän samaan työhön viimeistään 28. Eh, tammikuuta liittyen EU-ohjausjaksoon. Kiitoksia kaikille, että säilytte paikalla loppuun asti. Kiitos.